Good afternoon, uh, colleagues. I think we can make a start. I've delayed slightly because Mr. Buzoi... Voimme varmaan aloittaa Olemme vähän myöhässä, kuin herra Buzoi, joka on vastuussa ensimmäisestä kohdasta, on ilmeisesti vähän myöhässä. Toivotaan, että hän pian tulee, mutta en halua tähän pitkiä aukkoja jättää, mutta vahva tiimi on nytkin paikalla. Kaikki ryhmät taitaa olla edustettuina, niin voidaan ainakin ottaa yksi tai kaksi kohtaa jo nyt, mutta Tervetuloa ensinnäkin kahden päivän kokoukseemme tänään ja huomenna. Tervetuloa myös webstream Kuuteen tavallista Imco Newsit ja sen lisäykset on teillä jaettu pöydillenne. Se on myös nettisivustolla saatavilla yleisölle. Voitte myös liittyä IMK-verkoston ystäviin ja sitten saatte sieltä sähköpostia viikoittain tai kuukausittain. Sieltä saa myös asiakirjat käyttöön livenä. Eli arvokkaat ovat, tämä on arvokas toiminta niille, jotka ovat sisämarkkinaverkon verkoston ystäviä. Hyväksymme virallisesti esitystän, se on aika tiukka, koska on monia kohtia, joissa haluamme käsitellä tarkistuksia. Sitten äänestykset ovat huomenna. Muistuttaakseni teitä, meillä on huomenna aamulla Rovaroituvan mietinnöstä mm, tarkistuksen kättelyä sen jälkeen kello 10 äänestely. Ai, esillistä muutoksina minulla on vain se kerrottava, että herra mietintö julkisen, tiedon, julkisen sektorin tiedoista. Se on otettu esityslistalta pois, koska tarkistuksia ei saatu kaikilla kielillä. Mutta syyskuun kokouksessa varmaankin 17. syyskuuta voimme äänestää ja käsitellä tarkistukset tästä mietinnöstä ilman ongelmia asiasta vastaavalle valiokunnalle. Herra Tshaskovskin lausunto ei ole esitellistellä tänä iltana ja tätä ylimääräistä puolta tuntia varmaan tarvitaankin, koska muutenkin on niin tiukka esityslista. Eli jos näin, tällä muutoksella esitystä voidaan hyväksyä, hyväksytty Ja muistuttaisin teitä erityisesti ja ilmoittaa kaikille myöskin netissä. Herra Silikiotis. Niin tässä saan apua Kreikan ääntämykselleni. Herra Silikiotis, joka on matkailun kilpailukyvyn ja kaupasta vastaava ministeri Kyprokselta, joka osallistuu kilpailukykykomisneuvoston jäsenkokouksiin puheenjohtajakauden aikana on tällä kello kolme huomenna iltapäivällä. Ja toivon, että silloin on paljon jäseniä paikalla. Myöskin koordinaattorit sitten ovat kutsuttu lounaalle hänen kanssaan huomenna järjestämme siis erityislounasta ennen komitean tapaamista, valiokuntatapaamista huomiselle koordinaattorille. Ja ne, jotka olivat Kyproksen missiolla viikkoa ennen pääsiäistä, ovat jo pystyneet hänet tapaamaan. Ja tiedän, että hän on kovin innostunut meidän valiokuntamme työstä. Ja Kyproksen tapauksessa, äh, tapaamisessa tapasimme viiden työryhmän puheenjohtajat mukaan lukien julkisista hankinnoista Kyproksen hallitushan on aika edistynyt monilla alueilla. Julkisissa hankinnoissa, erityisesti sähköisissä julkisissa hankinnoissa, jossa meillä oli hyvin menestyksekäs seminaari parlamentissa viime viikolla, kaksi viikkoa sitten, joka pidettiin yhdessä komission kanssa. Joten varmistakaa, että olette kello kolme huomenna paikalla, kello 15. Ja sitten äänestämme roitovan paketista tiistaina iltapäivällä koska paljon äänestyksiä on. Joten kaksi äänestyskertaa 10-12 huomenna ja toinen 14.45, anteeksi 6.45 budjettikohdan käsittelyn jälkeen ja herra Sylikiotiksen vierailun jälkeen. Toivottavasti esitystä teitä tyydyttää. Ja oletankin niin. Kuten sanoin jo aiemmin, kokous lähetetään webstreamiin ja myöskin 7. kesäkuuta kokouksesta on pöytäkirjoja tai pöytäkirjat. Ja kuten tavallista, ne, niitä pidetään hyväksyttyinä, jos vastalauseita esitetä kokouksen loppuun mennessä. Odotamme edelleen herra Busoita, ensimmäisen kohdan esittelijää, mutta halusin kiinnittää huomioon siihen, ja jos joku haluaa sitä kommentoida lisää, niin sopii hyvin, että olen varma, että olette kiinnittäneet erityistä huomiota Euroopan, Euroopan neuvoston 28-29 kesäkuuta johtopäätöksiin, joka oli se siis Tanskan puheenjohtajakauden päätös. Oli se on, oli myös ministeripaikalla täällä. Muistan, että, että päätöslauselmassamme valiokunnalta yhtenäismarkkinapaketista, jonka Parni esitteli kesäkuussa. Otimme erityisen kohdan esille siitä, että täytyy puhua siitä, että parannetaan yhteismarkkinoiden hallinnointia. Ja erityisesti meillä oli sellainen tunne, että oli osa-alueita, jossa jäsenvaltioiden suoriutuminen yhtenäismarkkinasääntöjen toteuttamisessa ja toimeenpanossa ja miten komissio tätä suoritusta valvoo ja miten sitä pitäisi paremmin valvoa eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa, niin ehkäpä teitä kiinnostaa, että kun neuvoston johtopäätöksissä pääministerit ovat nimenomaan sanoneet, ja luen tämän siteeraan, jäsenvaltiot ja komissio varmistavat paremman toimeenpanon ja toteuttamisen yhteismarkkinasäännöillä, ja komissio valvoo tätä suoriutumista mukaan lukien vuosittaiset kertomukset eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa. Joten meidän pitäisi olla mielissämme omalta puoleltamme, että että mekin olemme tätä nimenomaan painostaneet tätä ajatusta. Otin tämän esille valiokuntapuheenjohtajien kokouksessa, koska tarvitaan muutoksia siihen, että miten valiokunnat organisoituvat ohjausjakson suhteen, koska työllisyysvaliokunta ja rahasioiden valiokunta ovat asiasta vastaavat valiokunnat nykyisissä ohjausjaksoraporteissa, jotka suunnataan niihin valiokuntiin tai jotka koskevat näitä asioita valtiossa. Mutta tämän asian meidän pitäisi nimenomaan kiinnittää huomiota. Teitä varmaan kiinnostaa myös se, että myöskin Euroopan neuvostossa palveludirektiivin toimeenpanoa painotettiin ja siitä on alettu tehdä raporttia ja siellä sanotaan, että komission tiedonanto on tervetullut ja se pitäisi toimeenpanna välittömästi mukaan lukien nopeat toimet ja kansallisten sääntöjen muokkaaminen, jotta esteitä voidaan poistaa. He myöskin vahvistivat tiedonannon sisämark- yhtenäismarkkinoiden hallinnoinnista, josta komissio on myöskin sopinut tekevänsä raportin. Eli nämä siis liittyvät kesätauon jälkeisiin kahteen omalaitin mietintöön, joiden kanssa valiokunta alkaa tehdä työtä, eli kiinnittäisi vain huomioon, huomioon näihin asioihin. Eli yhtenäismarkkinapäätöslauselmallamme on ollut vaikutuksia. Onko muilla kommentteja, herra Schwab? Kiitoksia tästä alustuksesta liittyen neuvoston johtopäätöksiin. Viittasit ihan oikein siihen, että molemmat valiokunnat, Ekon ja työ, työ, työllisyysasioiden ovat tällä hetkellä ohjausjakson sisällöllisistä kysymyksistä tekemässä työtä, ja kun otetaan huomioon se, että voidaan oikeastaan sanoa, että me kaikki, erityisesti kun otetaan huomioon viime koordinaattorin kokous, niin että yhteismarkkinoiden hallinnointi pitäisi olla siinä näkyvässä asassa, niin tätä taustalla pyytäisin, että teette työtä sen puolesta, että löydetään tekninen ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että voisimme osallistua näihin asioihin, jotka liittyvät talouspolitiikan eurooppalaisen johto- ohjausjaksoon missä muodossa tahansa. Olin jo alkanut työn ja se on varmaan rinnakkain sitä toimintaa. Varmaan huomasitte, että neuvoston johtopäätöksessä sanottiin, että puitteissa Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa, eikä välttämättä integroituna nykyisiin keskusteluihin, eli tässä saattaa olla rinnakkaispolut, joka varmaan sopii meille paremminkin. Et, että on nimenomainen politiikkavirtaus, joka liittyy yhtenäismarkkinoihin ja liittyy myös muihin valiokuntiin, kuten vaikka energia ja liikenne. Erityisesti herra Simpson, kuten varmaan monet teistä tunnette hänet, hän on kovin innokas puhumaan sen puolesta, että paremmin hyväksytään yhteismarkkina lähestymistapa liikenteessä, kuten hän muistuttaa tästä valiokuntapuheenjohtajien kokouksessa säännöllisesti, äh, erityisesti rautatieasioissa. Rauva Gebhardt. Samasta asiasta minua hämmästytti se, että IMKO-valiokunta ei ole mukana ja ei minulle riitä, jos IMKO-valiokunta vain joissakin puitteissa siellä sivussa jotain ehkä myötä vaikuttaa, vaan yhtenäismarkkinat ovat olennainen osa kehitystä ja sisämarkkina yhtenäismarkkinoiden hallintoisiin kuuluu, ja sen vuoksi pyytäisin teitä puheenjohtajana, valiokunnan puheenjohtajana todellakin tarmokkaasti lähtemään tähän keskusteluun vielä. Me olemme aika yllättyneitä varmaankin tästä päätöksestä, parlamentin puhemiehistön päätöksestä. Minulle kerrottu etukäteen, että tällaista, jotain tällaista on valmisteltu ja mielestäni eihän se näin käy. Yhtenäismarkkinat eivät ole missään sivulla, vaan ne ovat keskellä, keskiössä ja meidän valiokuntammehan on horisontaalinen valiokunta ja jos ei IMKO, niin kuka sitten itse asiassa on vastuussa liikennevaliokuntana no mitä tahansa, mitä nyt nimittikään, niin se on minusta vähemmän tärkeämpi, vaan me horisontaalina valiokuntana olemme tärkeä. Yeah. Well, as I said, I mean, I, I think what, what will happen, what... No kuten sanoin, se mihin, mitä kohti työskentelemme on oma nimenomainen virtaus, stream – yhtenäismarkkinoita kohti. Ja... Haluaa, haluaako muut kollegat kommentoida tätä? Missä tapauksessa? Herra Bush ei ole vieläkään. Mitenkäs paljon varjoja sitten löytää paikalla? Rova McLaughlin on seuraavaa kohtaa esittelemässä täällä, koska on vain kovin lyhyt keskustelu Rebusoin kanssa joka tapauksessa, eikö se niin ollut? Aloitetaan, Rova, aloitetaanko Rova Mark Clarkinin kohdasta? Sopiko se teille varjot? Eli jos Rova Mark Clarkin on äh, valmis, eihän sen ole kuin vähän etuajassa, yritysten kilpailukyky ja PK-yritykset. Voisimme keskustella tar- kes- Repopalta sarjavat paikalla. En tiedä, onko herra Schmidt täällä, en tiedä, onko herra Kreutzmann paikalla vai tekeekö hän Kreutzmann sen puolesta Rova paikalla. De Jong, onko ei ole vielä... Onko komission edustaja paikalla pk-yritysasioissa? Odotamme rouva Jemska paikalle. Ei. Joku muu on. Komissio on ekotapauksessa edustettuna, joten ehdotan, että pyydämme rouva McClackinia. Sopiiko teille tarkistusten käsittely? yritysten kilpailukykyohjelmasta. Eli hänelle esittelijänä puheenvuoro. Sitten varjot esittelijät saavat kommentoida ja kaikki muutkin sen jälkeen, jotka haluavat pitää puheenvuoroa. Päästä puheenvuoropyyntölistalle, Rauhan Klaakin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chairman. It's... Kiitos puheenjohtaja. On aika harvinaista, että olen ajoissa paikalla, eli tämä nyt selvästi on osoituksena siitä, että olen kovasti innostunut tästä asiasta, josta nyt puhutaan, sillä kilpailukyky ja kasvu EU-yrityksessä on minun sydäntäni lähellä ja on oikein hienoa, että olen voinut IMKO eh, valikon puolesta toimia valmistelijana. Helpottaminen sekä unen sisällä että globaalilla tasolla on minulle tärkeää ja löydätte tarkistuksia jolla tätä pyrin edistämään. Olen myös pyrkinyt keskittymään erityisesti PK-yrityksiä siihen, miten hallinnosta taakkaa voidaan vähentää ja sääntelytaakkaa myös. Olen korostanut älykkään lainsäädännön tarvetta. Olen tehnyt ehdotuksia siitä, miten voitaisiin yksinkertaistaa pk-yritysten eh, rahoituksen saantia, varsinkin tässä vaiheessa. Jäsenvaltiot ovat ponnistelee tällä alalla. Nyt ei pidä lähteä kaksinkertaista työtä tekemään ja siksi haluaisin korostaa yritysverkoston asemaa. Ja sitten meillä on tämä yksi kontaktipiste. Minä pyysin myös monitorointijärjestelmät tavallaan varmistaa, että pankit käyttävät taketa niin, että helpotetaan pk-yrityksen lainansaantia ja sitten käytetään kosmea myös kasvun hyväksi niin, ja sitten voimme tarkastella sitä, miten tämä ohjelma toteutuu käytännössä. Varjoesittelijän kanssa oli jokin hyvä kokous. Viime viikolla saimme soituksi aika hyvist, hyvät kompromissiesitykset. Meillä on täällä uusia mahdollisuuksia yrittäjille ja puhutaan sellaista aloista, jossa on paljon pk-yrityksiä ja lisää arvoa voidaan selvästi saada unionin tason toiminnasta. Olemme korostaneet sitä, että Enterprise Europe-verkosto on tärkeä ja myös sen linkit näihin yhteyspisteisiin. Mitä tulee sitten turismiin, olemme saaneet myös hyvän eh, kompromissin, eli se löytyy Kosmen eh, tavoitteista ja näin eh, saimme siis kaikkien ryhmien kanssa kompromissin aikaiseksi viime viikolla ja siksi ehdotin, että tämä otettaisiin kompromissiksi tarkastuksena yhdeksään. Kaikki puoltaisimme sitä ja sen esitän. Minä tämän melkein samanlainen kuin Smithin 67 ja sitten ottaisimme minun tarkastukseen 12, jossa tämä turismiajatus, eli Schmidtin eh, tarkistus raukeaisi. Jos teille nyt sopisi tämä, niin sitten meillä olisi lisää kompromissi listalla ja näin asiat selkeytyisivät. Tästä olisi hyötyä ja sihteeristö sitten ottaa kaiken tämän mukaan äänestysluettelon viimeiseen versioon, joka tänä iltana teille toimitetaan. Minä tarkistuksilla pyrin siihen, että ei tulisi mitään kalliita palkkioseremonioita ja laatusertifikaatteja. Ja toivottavasti muut tukevat tätä, sillä haluan, että COSME nimenomaan on PK-yritysten väline, eikä tämä kaikki unohdu vaan jonnekin. On hienoa, että herra Kreutzmann on täällä paikalla. Toivottavasti hän ITRE-valiokuntaan vie meidän ajatuksemme. Me äänestämme tästä ehdotuksesta huomisaamuna. Odotan mielenkiinnolla keskustelua tänään ja toivottavasti huomenna voitte minua tukea. Kiitos. Well, thank you very much for all the work you've put in on that. Kiitoksia kaikesta työstä, jota tähän on laitettu. Kaikille jäsenillä pitäisi olla luettelo kaikista kompromissitarkistuksista. Puhuitte vielä lisää sellaisistakin, mutta englanniksi se taitaa olla, mutta joka tapauksessa teillä teksti on. Hyvä. No, kysytään nyt varjoesittelijöiltä heidän näkemyksistään ja rouva, anteeksi, herra Valdesari. Ensin. Kiitos puheenjohtaja. Me haluamme kiittää esittelijää hyvästä työstä. Tässä on todella tehty tosissaan töitä sen suhteen, että saadaan kaikki vaatimukset sopusointuun keskenään vaarantamatta yleisperiaatteita ja tavoitteita, joita meillä on. Haluamme totta kai parantaa pk-yritysten asemaa ja tehdä niiden työstä helpompaa. Ja todella arvostan esittelijän panosta näiden hallinnollisten menettelyjen keventämiseen, sillä ne ovat monesti pk-yrityksille suuri este ja taakka, koska hallinnolliset menettelyt ovat niin monimutkaisia ja meistä on elintärkeää, että meillä on jonkinlainen seurantajärjestelmä, jolla näitä monenlaisia ongelmia ja vaikeuksia seurataan erityisesti luotonannossa pk-yrityksille – pankkien vastuulle on jätetty aivan liian paljon, eikä kokonaisjärjestelmää valvo kunnolla kukaan. Eli meidän pitää pystyä tässä nyt ikään kuin kiristämään ohjaksia ja siinä suhteessa olemme samaa mieltä esittelijän mietintöluonnoksen kanssa ja arvostamme sitä, että siellä mainitaan myös mikroyritykset, erityisesti käsityö alalla Ja meistä tässä on saatu eri osapuolten näkemykset tuotua varsin hyvin yhteen. Olemme samaa mieltä näistä viidestä kompromissitarkistuksesta. Meistä niillä saadaan aikaan hyvä tulos. Totta kai esimerkiksi liitteessä yksi meillä on vielä pieniä erimielisyyksiä. Me olemme sitä mieltä, että siellä pitäisi olla jonkinlainen komission väline, jossa otettaisiin matkailu näiden aktiviteettien toimintojen piiriin, mutta kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Rep. Herra Repo, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, minäkin haluan uh, kiittää määrätietoista rouva McClarkin ja erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Uh, erityisesti olen itse tyytyväinen siitä, että lausunnossa mainitaan maahanmuuttajataustaiset e, yrittäjät, että kannustetaan antamaan toinen mahdollisuus niille yrittäjille, jotka ovat tehneet konkurssin, ja että on tärkeää tukea myös omistajan ja e, sukupolven e, vaihdoksia. Toivon hartaasti, että tämä meidän lausuntomme osaltaan edesauttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamista ja edistää PK-yrittäjien asemaa. Yrityksethän ovat talouskasvumme todellisia moottoreita ja sekä erityisessä avainasemassa, kun yritämme kehittää EUn kilpailukykyä ja yritämme Eh, myös poistaa nuorisotyöttömyyttä. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Repo. Kiitoksia, herra Repo. Ja nyt herra Kreutzmann. First of all, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi muutama virke. Kollega Ollo Smithin puolestaan ei päässyt paikalle. Ja tässä Pavlissa sanotaan, että kiitos esittelijälle, kiitos valmistelijalle näistä kompromissiesityksistä. Hän on samaa mieltä siitä, että meillä ei pitäisi olla erityisryhmänä ihmiset, jotka ovat eh, herkässä asemassa. Sosiaalisesti vaan kaikille pitää antaa selvää tietoa. Pitää antaa tietoa nuorille yrittäjille ja potentiaalisille yrittäjille. Ja hän on samaa mieltä valmistelijan kanssa siitä, että matkailuala ei pidä erityisesti mainita. Suurin osa liikealoista on PK-yritysten eh, käsissä ja on myös hyvä, että on annettu tämä toinen mahdollisuus kaikille. Tässä nämä virkkeet, jotka sain häneltä. Ja sitten vielä muutama lisäajatus minulta, sillä minä olen myös tämän asian valmistelija ITRE-valiokunnassa. Kuten herra Baldassare sanoi, herra Tatsani on todella innostunut siitä, että matkailuala otetaan tähän mukaan. Hän tietää, että italialaiset ja espanjalaiset ystävät ovat tässä samalla kannalla. Mutta herra Baldassare, minä sanon nyt suoraan, että en tätä näin näe, me emme mitään sektoria maininneet. Tietysti tämän alan pk pitää tukea, jos tämä on tarpeen, mutta minä sitten sen kuitenkin täältä poistin ja varmasti McClarkin on samaa mieltä. Se mainitaan vielä täällä, mutta minusta ei kannata yhtä ainoallaan lähteä mainitsemaan. Eikö näin? Tämä on siis minun henkilökohtainen kantani. Minä sanoin, ja te olette samoilla linjoilla tässä, että pitäisi päästä kolmeen tärkeään tavoitteeseen. Pitää vähentää byrokratiaa. Tämä on oleista pk ja sitten toinen on helpottaa markkinoille pääsyä ja rahoituksen saantia. Tässä tärkeimmät tavoitteet. Te voitte yhtyä näihin ajatuksiini myös budjetin osalta. Tehän tiedätte, että komissio on varannut 2,5 miljardia euroa tähän, ja sitten kun katsotaan 20-20, Siellä on 15 prosenttia, lähes 20. Kun katsoo kokonaisbudjettia vuosien 2020, niin sitten tästä tulee kaiken kaikkiaan 8 eh, miljardia euroa pk-yrityksille. Ja sitten tässä on tämän 150 000 euron kynnys pk-yrityksille. Mistä hyvästä olisi kaksinkertainen niin määrä. Ja sitten voitaisiin helpottaa tätä sillä lailla, että että kaikki PK-yritykset, jotka haluavat innovoida, niiden pitäisi mennä Horizon 2020 piiriin ja kaikki muut jätettäisiin sitten Kosmen eh, alaisuuteen. Tämä tarkoittaisi sitä, että voisimme kaksinkertaistaa budjettia ja meillä olisi lisää pk-yrityksiä mukana tässä ohjelmassa. Tämä ei kuitenkaan nyt tässä lausunnossa onnistu. Ja sitten mainitsin myös tämän Horizon 2020 ohjelman. Mutta aina kun tästä ihmisten kanssa puhun tästä horisontista, niin ei se ole kenenkään mitenkään ongelmallinen asia. Ja ehkä voitte meitä tässä tukea. Tässä siis nyt ajatus sen lisäksi, mitä Olo minulle tähän paperille pani. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Well, of course, within the industry committee, we... Kiitoksia tietysti teollisuusvaliokunnassa, jos teette 2020 puitteissa, niin teillä on mahdollisuus tehdä se ehdotus. Rova Ryylä seuraavaksi. Minä sitten puhun Itren varjoesittelyiden kanssa, että he tukevat, kyllä näin luulisin. Pytikoffer tekee sen varmasti. Ja jos jos muutenkin tarvitaan tukea. Siinä mielessä tuen teitä täysin. Se, missä minulla on, se missä olen skeptisempi ja haluan sanoa sen selvästi, on kompromissi, jota emme kannattaneet. Byrokratia, mitä byrokratia on? Kun jos puhutaan byrokratiasta, se on ihan ok, mutta usein kun sanotaan red tape tai kun puhutaan yli sääntelystä, niin ymmärretään sen alla sitä, että tarvitaan vähemmän sääntelyä. Sitten kysytään, että kysymys on se, että missä. Baden-Württembergin koneteollisuudesta on tehnyt tutkimuksen, niin innovatiiviset yritykset sanovat kaikki, että ympäristöpolitiikka on niille tärkeää, koska se avaa ympärist- markkinoita, koska se antaa uusia kannusteita myöskin kotimarkkinoilla. Sen vuoksi puhun sen puolesta, että vähän lopetetaan tämä eriyttämätön puhe ylisääntelystä, vaan määritellään tarkasti, mitä sillä tarkoitetaan. Byrokratian purku tietysti kernaasti, tarvitaan yhtenäismarkkina äh, lainsäädäntö, jossa ei tarvita kaikkea, mutta lainsäädäntö, joka menee innovaatioiden suuntaan, niin sitä pidän tarpeellisena ja järkevänä ja sitä en määrittelisi ylisääntelynä. Sen vuoksi tätä yhtä kompromissitarkistusta emme kannata. Kun viitataan matkailuun, se on ihan oikein, mutta tätä Rova McLackinin kompromissia siinä kannatamme, koska matkailu on siinä esitelty niin, että sen kanssa voi elää. Mutta muuten olisi kyllä ollut parempi, ei mitään yksittäistä sektoria olisi mainittu, mutta niin kuin se nyt tässä on esitetty, niin se on ihan ok. Good. Um, any... Hyvä. Oliko muita jäseniä, jotka halusivat puhua tästä? Sen sitten, mitä haluaisin tehdä, pyytäisin herra Herbert ja komissiosta ehkäpä sanomaan muutaman sanan ohjelmasta ja tarttumaan muutamaan kohtaan ja sitten puheenvuoro takaisin McLarkinille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mekin haluaisimme kiittää edustaja McClarkinia, sillä hän on ymmärtänyt, kuinka tärkeää kilpailukyvyn ja kasvun edistäminen on erityisesti pk-yrityksissä ja kuinka tärkeää byrokratian vähentäminen on. Ja sanoisin, että suurien linjojen suhteen me olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä muut jo sanoivat, ja arvostamme tässä valmistelijan kykyä päästä näihin kompromisseihin. Tämä matkailu on tästä hyvä esimerkki, hyvä esimerkki näistä kompromisseista. Kun ajatellaan kasvua tietyillä alueilla, niin turismi, matkailu on siitä hyvä esimerkki. Tästä Yritys Eurooppa-verkostosta meistä jotkut tarkistukset ikään kuin vievät tätä tekstiä ei-toivottuun suuntaan tai, tai sellaisen suuntaan, jota tässä ei ole oikein ajateltu. Siinä kyllä keskitytään pk-yrityksiin, mutta nämä verkostot tekevät sen lisäksi paljon muutakin, eli sen takia ei kannata tässä nyt nostaa jotakin tiettyä alaa yksinään esiin, koska silloin voi syntyä se vaikutelma, että yritys Eurooppa-verkosto keskittyy vain tähän yhteen alaan ja sen pk-yrityksiin. No sitten vielä arvioinnista ja seurannasta. Olemme periaatteessa aivan samaa mieltä, mutta ollaan varovaisia sen suhteen, miten tämä asia nyt muotoillaan, koska pitää muistaa, että tässä on tiettyjä seuranta- tai valvontaelementtejä ja pitää yrittää välttää sitä, että loppujen lopuksi ollaan tilanteessa, jossa meillä on liikaa valvontaa ja seurantaa, joka sitten aiheuttaa maksuviivästyksiä ja, ja liikaa byrokratiaa. Mutta kuten sanoin, niin meistä tämä on, on hyvä lausunto ja olemme kiinnostuneita lisäkeskusteluista missä tahansa näistä asioista, jos te niin haluatte. Kiitos. Thank you very much, Mr. Herbert. Kiitoksia, herra Herbert. Ja nyt puheenvuoro Rova McClarkinille. Ehkäpä voitte tehdä yhteenvetoa tai minkä tahansa muun kohdan haluatte vielä ottaa esille ennen huomisen äänestystä. Rova McClarkin, olkaa hyvä. Well, thank you colleagues and um, members from the commission. Kiitos kollegat ja komissiokin oli täällä mukana tänään kommentoimassa asioita Kosmen uudella rahoituksella pyritään edistämään kilpailukykyä ja kasvua. Tästä on tehtävä mahdollisimman helppo käyttöistä. Pitää katsoa, minkälaisia, minkälainen taakka PK-yrityksiin kohdistuu. Haluamme myös nämä täydentävät Horizon 2020 tässä ei pidä yrityksiä erottaa toisista niin, että saadaan vain jompi kumpi. Mutta kyllä tämä byrokratia on tärkeä asia. Kun minä puhun pk kanssa, niin tämä sääntely ja byrokraattinen taakka on suuri ongelma. Sitten sanoisin komissiolle koko tämän prosessin ajan. Kiitos teidän ja myös sihteeristön jäsenille, mutta sitten jos puhutaan Euroopan eh, yritysten Euroopan verkostosta, niin kyllä siellä tehdään paljon kaikenlaista. On tärkeää, että sen kautta löydetään elinkeinomahdollisuuksia ja löydetään rahoitus PK-yrityksille, sillä ne ovat ikään kuin labyrintissä siellä etsimässä apua ja kun valvonta taakasta puhutaan, niin se on ehkä valvonta taakkaa komissiolle, mutta tässä pitää huomioida se, että rahoitusta ei saada, niin siksi pitää valvoa pankkeja, pitää valvoa sitä, kuinka tehokas verkosto on. Meidän on tässä tullakin päästävä tuloksiin. Siitä tässä puhutaan. Täällä voidaan puhua paljon kasvusta tällä huoneessa keskenämme, mutta haluamme, että tämä toimii todellisuudessa ja siksi on varmistettava, että taakka vähenee valvontaa prosessin tai seurantaprosessin kautta. Eli toivottavasti on äänestyksessä kaikki menee hyvin ja kiitos kaikille panoksistanne. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitos todellakin tästä työstä kovasti ja herra Repo kuvaili teitä päättäväisenä, mikä mielestäni on kunnianosoitus tälle energialle, jota olette tähän asiaan laittanut. Kiitos kovasti siitä ja PK-yritykset ovat myöskin arvokkaita ja ansaitsevat tämän päättäväisen asenteen. Sitten päivitettyä tietoa monivuotisesta rahoituskehyksestä herra Busoin lausunto, joka menee budjettivaliokuntaan. Herra Buso ei pysty tulemaan ollenkaan paikalle, juuri saimme tiedon, mutta ymmärrän, että varjoesittelijät ovat sopineet varjoesittelijöiden tai herra Busoin kanssa huomisesta äänestyksestä. Näin täytyy tehdä, kun otetaan huomioon neuvottelut budjettivaliokunnin kanssa ja sitten kun otetaan huomioon myös neuvotteluita parlamentilla neuvoston kanssa. Joitakin varjoesittelijöitä on paikalla, en tiedä haluaako herra Kuri Kurdi Campos ei, oli, mutta ei ole enää. Rova Ryylä on ollut mukana. Herra Kosusnikos on myöskin. Jos jollakulla teistä on mitään kommenttia, joita haluatte pöytäkirjaan tai sopiiko teille, että voimme vain mennä äänestykseen huomenna. Kaikki siis on ja hyvä. Herra Bardelsaari, minulle viestitte, että kaikki on ok. Rova Ryyle, Rakosis, niin sekin myöskin. Missä tapauksessa sitten otamme tämän virallisesti käsittelyyn ja nyt olemme sopineet, että tyytyväisenä menemme äänestämään huomenna. Nyt ollaan vähän aikataulun edellä, koska keskustelu ADR-ehdotuksesta alkaisi kymmentä vaille – Herra Grek on juuri saapui. Ehkäpä ehdottaisin, että pieni tauko kymmentä väille asti ennen kuin aloitetaan, jos joitakin on vielä tulossa. Joten ihan lyhyt tauko, mutta sitten pikaisesti aloitan kymmentä vaille ja Rova Maine, tervetuloa. Ja hänet toivotan tervetulleeksi virallisesti myöhemmin. Kymmentä vaille neljä aloitamme herra Grekin kanssa. Ja sitten ovat June ADR-ehdotuksista. Yeah. Well, can I uh, welcome uh, those anybody who um, wasn't in the first part of the meeting who's joined? Tervetuloa niille, jotka eivät mahdollisesti olleet ensimmäisessä osassa kokousta, kun keskusteltiin näistä kahdesta erityisen tärkeästä ehdotuksesta. Tai kun keskustellaan sähköisestä riidanratkaisusta, vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta. Hyvin mielelläni toivotan tervetulleeksi esittelijät näistä kahdesta ehdotuksesta herra Louis Gregg varapuheenjohtajavaliokunnasta ja myöskin hyvin tunnettu esittelijänä tärkeässä, ehkäpä voisi sanoa maamerkkiehdotuksesta yhteydysmarkkinoista kansalaisille. Se oli johtoasemassa yhteydysmarkkinalainsäädännössä. Se oli meidän valiokunnamme idea. Ja Ruusa Thun, joka huolehtii sähköisestä riidanratkaisusta, anteeksi verkkovälitteisestä. Sitten ovat Varjoesittelijät Hans-Peter Mayer on EPPstä, ADR-ehdotuksesta ja sitten herra Repo ODR-ehdotuksesta. Sitten herra Rochefort varjoesittelijä molemmista ehdotuksista, Rova Ruille molemmista, herra Fock molemmista. Muita en näekään täällä vielä. Mielelläni toivotan tervetulleeksi komission edustajan. Rova Jacqueline Miner, joka on johtaja kuluttaja-asioissa, ja Kristina Russo, joka on ollut vastuussa tästä asiasta. Mielelläni näen teidän molemmat täällä. Heille puheenvuoro myöhemmin. Teemittä puhetta sitten esittelijät puhuvat vuorotellen, sitten varjoesittelijät, molemmat eh, ehdotukset siis yhtä aikaa, Louis Gregg tarkistusten käsittely ja kompromissien käsittely. Kerron myös, että teillä on tai saatte kopion kompromissitarkistuksista. Onko ne jaettu? Kyllä. Vai niitä kun jaetaan englanniksi ihmisille nähtäväksi, niiden pitäisi, ne pitäisi olla teillä käytössä myös. Louis Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Meidän piti käsitellä yli 400 tarkistusta ja se teki tästä koko hommasta aika monimutkaisen, erityisesti kun aikaa oli rajallisesti. No siitä huolimatta, hyvän yhteistyön ansiosta, Rarosfortin, Mayerin, Ruulen, Foxin ja De Jongin välillä. Onnistuimme kuitenkin sitten tuomaan kantoja lähemmäksi toisiaan ja viime viikolla pääsimme sitten Strasbourgissa sopimukseen kaikkein tärkeimmistä asioista tässä direktiivissä liittyen erityisesti vaihtoehtoisen riidanratkaisun soveltamisalaan, sen vapauksiin, oikeusperustaan – kuluttajille jaettaviin tietoihin, jäsenvaltioiden erityisiin säädöksiin, elinkeinonharjoittajille jaettaviin tietoihin, koko tämän ADR-järjestelmän kustannuksiin ja tämän koko vähimmäisyhdenmukaistamisen käsitteeseen. Kompromissitarkistukset siinä yksi kaksi ja neljä Niissä puhutaan direktiivin soveltamisalasta, muun muassa siitä, että direktiiviä sovelletaan vain sopimusriitoihin ja niin, että sieltä jätetään pois nämä yleishyödylliset palvelut. Jäsenvaltiot voisivat edelleen ottaa käyttöön tähän direktiiviin liittyviä lisä asetuksia. Ja kolmanneksi jäsenvaltiot voivat päättää, onko ratkaisu sitova vai ei sitova. Ja sitten tämä direktiivi pätee ainoastaan niin, että niihin valituksiin, joita kuluttajat tekevät elinkeinon harjoittajista, eikä toisinpäin. EPP haluaa tästä kohta kohdalta äänestyksen, mutta minusta tässä ei kannata ottaa mukaan elinkeinonharjoittajien kuluttajia kohtaan tekemiä valituksia tai elinkeinoharjoittajien toisiaan kohtaan tekemiä valituksia, koska se vaikeuttaisi direktiivin täytäntöönpanoa. Siksi tässä tulisi pitäytyä tässä kuluttajien elinkeinoharjoittajia vastaan tekemissä valituksissa. Kompromissitarkistuksessa kolme puhutaan tästä soveltamisalasta ja myös niistä suojatoimista, joita tarvitaan, et, sen varmistamiseksi, että riippumattomuus tietyillä aloilla säilyy. Kompromissitarkistuksessa 5 ja 6 puhutaan sopimuksista. Ja sitten seitsemässä näistä yhteyshenkilöistä. Yhdeksässä käsitellään sitä, että jäsenvaltiot voivat edelleen ottaa käyttöön lisäsääntöjä, jos niille on hyvät perusteet. Ja ne voivat päättää, että tämä vaihtoehtoinen ratkaisu voi jättää käsittelemättä tiettyjä valituksia. 11 ja 12 käsittelevät kustannuksia ja aikataulua, joita tähän vaihtoehtoiseen riidaratkaisuun sovelletaan. 13 ja 14 käsittelevät sitovaa ja ei-sitovaa riitojen ratkaisun periaatetta ja myös kuluttajien asemaa siinä, silloin, jos tämä ratkaisu on sitova. 15 ja 16 tuovat yhteen sitten näitä eri näkökantoja elinkeinonharjoittajille asettavista vaatimuksista sen suhteen, koska, että heidän täytyy kertoa tästä äh, vaihtoehtoisen riidanratkaisun saatavilla olosta. Sitten edelleen käsitellään tietojen vaihtoa ja 18 käsitellään vaihtoehtoisen riidanratkaisun toimivaltaisia viranomaisia, 19 maantieteellistä sijaintia ja 20 puhutaan tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta. Ja sitten 21 todetaan, että kuluttajien tulisi niin paljon kuin mahdollista ottaa yhteyttä elinkeinoharjoittajaan ennen kuin hän aloittaa tällaisen ADR-menettelyn. Viimeisessä kompromissitarkistuksessa, tai meillä oli itse asiassa 22. kompromissitarkistus, mutta sen suhteen päästiin sopimukseen herra Busoin kanssa. Siinähän puhutaan artiklasta 6 ja Jurin toimivaltaisuudesta ja se saatiin sitten toiseen kohtaan sisällytettyä. Lopuksi puheenjohtaja. Muita tarkistuksia on vielä, joista täytyy päättää. Siellä on hiukan toistoa ja, ja päällekkäisyyksiä, mutta suurin osa niistä on katettu nyt näillä kompromissitarkistuksilla. Ja lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, henkilökuntaa ja erityisesti komissiota, eh, Rouvia, Minor ja Russo yhteistyöstä tässä asiassa. Kiitos. Thank you very much, Louis Gregg. Um, and, uh, for... Kiitos, Louis Gregg, että kävitte niin selkeästi läpi kaikki kompromissit. Nyt Rova Tyn esittelisi tarkistukset ODR-pakettiin. Rova Tuun, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Niiden, niistä tehtiin työtä varjoesittelyiden kanssa. Komission kanssa on oteltu monta kertaa. Ja päädyttiin sellaisiin ehdotuksiin, jotka varmaan saavat laajan tuen teiltä. Kompromissitarkistuksen ehdotuksista olen saanut paljon positiivista palautetta e- varjoesittelijöiltä ja myöskin täällä valiokuntakokousten aikana. Ja minulla on se vaikutelma, että meillä on laaja sopu. Tulos, jos esittelisin muutamassa kohdassa, on seuraava. Sovimme, että ODR Forum, foorumi, jonka tavoitteena on antaa turvallisuuden tunne, jotka suorittavat ostoja rajat ylittävästi ja tuntevat olonsa tässä sääntelyviidakossa epävarmaksi 27 jäsenvaltiossa, niin Tämä platformi, foorumi verkkovälitteiselle ratkaisulle palvelee erityisesti kuluttajien, kuluttajilta yritykselle tapahtuvaa vuorovaikutusta, mutta myös toisinpäin. Että että sillä voidaan käsitellä asioita, jotka koskevat sekä kotimaassa tehtäviä että rajat ylittäviä kaupankäyntejä, että se on käytettävissä kaikilla virallisilla kielillä EU:ssa ja että komissio on täysin vastuussa käännöksistä. Päätimme. että vastaaja osapuoli ensinnäkin sopii tästä ODR-menettelystä sitten valittaja. Jos se hyväksyy, niin sitten riita välitetään ODR-menettelyyn. Verkkovälitteeseen riidanratkaisuun. Missä tämän ODR-platformin sitten pitäisi olla? Sitä puhuttiin paljon ja sovittiin, että se liittyisi läheisesti Europortaaliin, mutta myöskin saatavissa muista kautta, muuta kautta, jos niin halutaan. platformi mahdollistaa riidaratkaisun, ei sitä tarjoa välittömästi sinänsä. Ja yhteyspisteet ODR-platformille ovat Euroopan kuluttajakeskuksissa niin, että kuluttajakeskukset pitävät niitä yllä, eurooppalaiset. Nämä ovat nämä pääkohdat joista varmaankin saavutetaan laaja konsensustuki. Kiitos. Thank you very much, Mr. Thun. Kiitoksia, Rova Thun. No sitten varjoesittelijät. EPPstä ensinnäkin Hans-Peter Mayer Greg lausunnosta ADR. Ja, danke, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin Haluan erityisesti kiittää ja onnitella kollega Louis Grekkiä. Ei pelkästään, kun otetaan minun hänen lausuntonsa, on tietysti sitä selvää, että lausunnonantaja tekee lausunnon, vaan myös hänen avoimuudestaan ja valmiudesta keskustella ja valmiudesta tehdä kompromissi, jota hän on osoittanut menettelyn aikana. Oli niin mukavaa, että oli eri mielipiteitä, mutta saadaan kuitenkin hyvä lopputulos aikaan. Tämä halusin ihan painokkaasti sanoa alkuun. Siinä mielessä voin puhua lyhyesti, koska nämä kompromissit olemme työstäneet yhdessä. Viimeksi kokouksessa, jonka alussa ei ollut selvää, että päästäänkö loppuun vai pitääkö vielä lykätä. Mutta ihan viime minuuttiin asti itse asiassa, tai viimeisellä minuutilla sitten pääsimme valmiiksi. Tämä on hyvä kompromissi, josta voimme äänestää ja joka myös kun on näin tärkeä asia, niin hyvällä enemmistölläkin tulee äänestetyksi, siitä olen vakuuttunut. Valmistelija mainitsi tai esittelijä mainitsi, että ADR on vain yritystä kohtaan sovellettavissa. Se, se on meille EPPnä sopi, se ei ole kompromissi, vaikka olemmekin eri mieltä. Ja sen vuoksi on kohta kohdalta äänestys johdantonsa kappaleesta seitsemän. Mutta vedämme sen takaisin tämän pyynnön. Kohtakohdalta äänestyksestä emme halua tehdä tässä suhteessa kohtakohdalta äänestystä, kun olemme kerran asiasta sopineet, mutta halusimme kuitenkin loppuun asti osoittaa, että olemme oikeastaan eri mieltä tästä. Haluaisin pitää kiinni ehkäpä sitten lain uudemmassa uudelleenarvioinnissa vielä palataan tähän ideaan ja sitten tämä riita-asiat myöskin kuluttajaa vastaan, niin ne voitaisiin ratkaista tällä tavalla, ei pelkästään firmaa vastaan. Haluaisin painottaa, että minulla on erityisen tärkeää, että että heti mennään kahdenväliseen ratkaisuun, että sitä pitää löytää kuluttajan ja etsiä kuluttajan ja yrityksen välillä. Vaan että ensin täytyy ottaa yhteys myyjään, ei suoraan ADR-menettelyyn, ja niin täytyy tehdä. Sekin on kompromississa saavutettu. Meidän nimenomainen tarkoituksena oli myös, että nykyisiä järjestelmiä ei rikota, vaan mahdollisesti integroidaan, jos se on mahdollista. Tietysti olemme kaikki konsensuksessa olleet siitä, että ADR-järjestelmiä haluamme sellaisia, jotka ovat korkealaatuisia ja sen vuoksi täytyy olla vastaava jatkokoulutus ja koulutus olemassa. Mitä tulee sitten rahoitukseen? Siinäkin oli paljon painimista. Minun näkemykseni mukaan on se, että yksityisiä riitoja ei pitäisi maksatuttaa jäsenvaltiolla välttämättä, vaan nekin pitäisi mahdollisesti myös rahoittaa yksityisesti ja ADR, siis ratkaisupaikat. Itse asiassa niillä pitäisi olla tietty este, että sovimme sitten tai kynnys, mutta sovimme tästä subsidiariteetista läheisyysperiaatteessa, että joko vähäisillä kustannuksilla tai kustannuksitta niitä pitäisi tarjota kussakin jäsenvaltiossa. Ja sitten jäsenvaltiolla on tarpeeksi pelivaraa sitten järjestää asia itse. Myöskin tässä järkevään kompromissiin on päästy. Yleisellä tasolla vielä kerran sydämelliset kiitokset Louis Grekille esittelijälle tästä teemasta ODRstä lyhyesti. Myöskin tässä meillä oli keskusteluja, koska ODR liittyy ADRään. Niitä ei voida erottaa toisistaan verkkovälitteestä riidaratkaisua ja, ja, to, ja muuta riidaratkaisua. Rosa Thun on Hohenstein on myöskin tehnyt valtavasti työtä aina, palannut meidän parimme, kysynyt meiltä, ollut vuorovaikutuksessa ja siinä mielessä myöskin tässä molemmissa ADR ja ODR löydetään hyvä kompromissi. Kiitos. Good. Thank you very much indeed. Kiitos kovasti. Ja nyt herra Repo ODRstä. Haluan puolestani kiittää rouva Thunnund Hohensteinia hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Olen tyytyväinen siitä, että tuleva sähköinen valituslomake on saatavilla Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä ja että prosessi on ennen kaikkea maksuton kuluttajille. Minä, joka edustan pientä kieliryhmää, olen tuonut esiin useassa otteessa huoleni siitä, että eh, kuinka konekielisten käännösten laita on ja minkä laatuisia ne ovat, kuinka ymmärrettäviä, mutta kun useammat tahot nyt ovat vakuutelleet minulle, että huoleni on aiheeton, niin, niin yritän olla vailla huolta. Toivon, että näin todella on. Toisaalta tietysti kaikkien meidän kannalta ja kaikkien kuluttajien ja myös tavaran tuottajien kannalta olisi varmaankin parasta, että tälle järjestelmälle olisi tulevaisuudessa mahdollisimman vähän käyttöä. Ihanne tilannehan olisi se, että, että rajat ylittävä verkkokauppa kasvaisi mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti, mutta ennen kaikkea niin, että siihen sisältyisi mahdollisimman vähän ongelmia ja mahdollisimman vähän riitatilanteita. Kiitoksia. Thank you very much. Now, um, Mr. Rochefort. Nyt herra Rochefort, joka puhuu molemmista ehdotuksista. Kiitos. Puhun kahdesta mietistä saman aikaan. Haluaisin kiittää tässä että Tässä on tehty suorta työtä. Kaikki ovat kuunnelleet tarkkaan meidän ehdotuksiamme. Ja haluaisin sanoa, että edustaja Gresh on todella kyvykäs ja tämä tarkoittaa sitä, että joskus hän etääntyy alkuperäistä kannastaan ja etsii kompromissiratkaisuja. Olen oikein kiitollinen ja on hyvä, jos muutkin toimivat tällä tavoin kompromissihenkisesti ja tällä tavoin tulkitsi sen, mitä Ramayer hetki sitten sanoi. Sitten kommentoisi myös lyhyesti kaikkia näitä kompromissitarkastuksia. Käyn, ne, käyn läpi tietyt aiheet, jotka ovat kompromissin kohteena mahdollisia, mutta ei niin helposti. Meillä on tämä B2B tai B2C kysymys, joka on tärkeä. Eri ryhmät ovat sen ottaneet esille. Minä puollan, niin kuin edustaja Greshkin, sitä, että adr meillä olisi sellainen toimintatapa, joka keskittyy to be, eli sellaisiin tapauksiin, joissa kuluttajalla on ongelma, joka pitää ratkaista. Ja olen tätä mieltä ennenkään dogmaattista syystä, en siksi, että ajattelisin, että ainoastaan kuluttajia on suojattava ja että pk-yritykset eivät tarvitse apua. Ei, vaan tämä on, jotta meidät ymmärrettäisiin meidän työmme ymmärtäisiin kansalaisten keskuudessa, jotta käy ilmi, että todella puolamme kuluttajien. Niin tämä olisi todella selkeä viesti ja sitten tämä voitaisiin saada hyvin toimintaan eri valtioissa. Tämä on paljon eh, selkeämpi viesti kuin jos teemme symmetrisen järjestelmän, sillä eihän kuluttajan näkökulmasta ole mitään symmetriaa ollenkaan. Eli voin täysin yhtyä Gressiin. Tärkeää tässä on se, että saadaan ratkaistua kuluttajien eh, valitusmahdollisuudet ja sitten täällä tekstissä on myös maininta, että tämä voisi eh, toisinkin päin toimia niin kuin eri valtiossa toimii, mutta ei tätä pidä lähteä kuitenkaan rikkomaan. Tämä ei ole vähemmän tärkeä asia silloin, kun tapauksia ratkotaan, mutta ehkä vähän vähemmän tärkeä siinä vaiheessa, kun tästä järjestelmästä kerrotaan ja se yleistyy Euroopan unionissa. Ja kiitos herra Mayer siitä, että hetki sitten sanoitte, että EBB ei aio esittää lopuksi kohta äänestystä, vaan huomioidaan tämä kompromissi, johon pääsimme. Tämä on ADR-kompromissi ja sitten toisaalta kannalta myös ODR-kompromissi. Rova Tun korosti kovasti sitä, että pitäisi molempien osapuolten voida tätä järjestelmää käyttää. Tässä kaikki tästä asiasta. Ja sitten haluaisin kiittää myös esittäjä Gresia siitä, että tärkeä asia, joka on yrityksiä koskeva välimies, joka on otettu tänne takaisin. Ja pitää varmistaa se, että he ovat riippumattomia. Tämä on varmistettava. Tämä ei ole mitenkään ongelmallinen asia nyt. Ja mitä tulee sitten tietoon, tästä oli vielä puhuttu, mutta tämä tiedon antamisvelvollisuus, mihin se pitää laittaa ADRn osalta, tätäkin on käsitelty ja on totta, että se, että ne, jos tämä laitetaan jokaisen laskuun, niin tämä vaikuttaisi ikään kuin eh, hallinnolliselta taakalta yrityksille, mutta on kuitenkin tärkeää, että sopimusta edeltäviin asiakirjoihin ja eh, myynti eh, asiakirjoihin, kauppakirjoihin, jos niitä on, niin tämä pitää kuitenkin ottaa niissä esille ja mainita. Ja sitten Vera Maier viittasi tähänkin muistaakseni äsken, eli että kuluttaja silloin, kun hän haluaa mennä ADR-menettelyyn, niin hänen pitää ensin olla käynyt läpi koko yrityksen tarjoma mm, kuluttaja palvelu, asiakaspalvelu, mutta on kuitenkin sellaisia tapauksia, joissa kuluttajan on vaikea osoittaa, että hän on todellakin kääntynyt yrityksen puoleen ja asiakaspalvelun puoleen. Näissä tapauksissa pitää olla varovaisia, sillä ei saa unohtaa, että nämä järjestelmät ovat sellaisia, että niiden on toimittava ihan automaattisesti, kun tässä ovat eh, sellaiset osapuolet, jotka toimivat kohtuullisesti, mutta joskus kaikki osapuolet eivät ole kohtuullisia, joko yksi tai toinen niistä. Ja sitten vielä lyhyesti ODRstä. Haluaisin kiittää Rova Tuunia. Hän sanoi hetki sitten että on tärkeää, että tämä foorumi on muillakin sivustoilla kuin Euroopilla ja tämä tekisi mahdolliseksi suoran pääsyn siihen. Ja sitten mainitsisin sen, että me otimme tänne tämän universaalisen konseptin ajatuksen, eli sitä, että kaikki kuluttajat voisivat kokea, että heidät on otettu tähän mukaan. He olisivat täysin mukana koko tässä järjestelmässä, vaikka olisivat haavoittuvassa asemassa. Ja tarvitsemme kaikki mahdollisimmat, mahdolliset takkeet myös henkilötietojen suojalle. Tämä on hyvin tärkeää silloin, kun puhutaan verkkopalveluista, kun halutaan käyttää eh, internetin välityksellä toimivia vaihtoehtoisia riimunratkaisumalleja palveluita. Olen Vera Gretchen kanssa samaa mieltä siitä, että tässä suurin osa työstä on jo tehty ja tämä on hoidettu yhdessä oikein hyvin. Ja nyt pitäisi vain varmistaa se, että nämä edistysaskeleet eh, markkinoiden kannalta, sisämarkkinoiden kannalta ja kuluttajien kannalta, eh, että tässä päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että valtiot ja komissio ja toimijat konkretisoivat konkretisoisivat tämän, jotta se voisi olla läheistä ja helppo käytöstä. Uh, Kiitos, tästä tuli positiivista tukea. Rouva Ryyle. Minulle ei jääkään paljon sanottavaa molempia esittelijöitä. Haluaisin kiittää. Oli hyvä yhteistyö. Tulos on erittäin hyvä. Tuen kompromisseja täysin. En nyt tiedä, ymmärsinkö herra Rosfoon oikein että viimeisessä kompromississa artiklassa 5 hänellä on epäryksiä, mutta tämä sanamuotohan meillä on, että kuluttaja mutta nyt se on oikeastaan muotoiltu niin, että siitä ei voi tulla oikeustapausta, vaan on paine siihen, että yleensä vaan eh, pyritään keskusteluihin ilman, että se voi johtaa oikeudellisiin ongelmiin. Rochefort on kuitenkin oikeassa tässä myy- ja kuluttajakysymyksessä, koska minä uskon, että useimmat riidat ovat tietysti maksuviivästyksistä ja maksamattomista laskuista ovat. Ja nehän joka tapauksessa menevät enemmän sitten viime kädessä oikeuteen. Sen vuoksi mielestäni on hyvä, että rajoitumme nyt tässä ensimmäisessä askeleessa kuluttajalta myyjäsuuntaan. Ja haluaisin painottaa Grekille, koska kun on nämä olemassa olevat systeemit, erilaiset järjestelmät alalla, kun ovat olemassa, niin miten toimia niin, että kun ne ovat tärkeitäkin järjestelmiä, etteivät ne kärsi. Brittijärjestelmä esimerkiksi on täysin toinen niin kuin jossakin muissa jäsenvaltioissa. Ja nyt ehkä vaan on löydetty ratkaisu, jossa olemassa olevat järjestelmät eivät joudu kyseenalaisiksi, eivätkä ole vaaran alla ja silti lisätään painetta, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät tällä hetkellä tarjoa mitään tällä alalla, niin ryhtyvät nyt toimeen. Ja tätä voi pitää vain hyvänä ja muuhun täällä sanottuun voin sitten täysimääräisesti yhtyäkin. Uh, thank you very much. Kiitos. Sitten herra Fox viimeisenä varjoesittelijänä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä aloittaisin tällä ADR asialla ja, ja kiittäisin esittelijä Krekkiä ja hänen avustajiaan hyvästä yhteistyöstä. Aikaa oli todella vähän, mutta olemme päässeet hyvin kompromisseihin ja ne lisäävät sisämarkkinoiden arvoa ja kuluttajan suojaa. Minun ryhmäni pystyy tukemaan suurinta osaa näistä kompromisseista ja toivottavasti voin tässä nyt ottaa esiin kolme asiaa, jotka meitä edelleen huolettavat. Kompromississa yhdeksän Pyytäisin esittelijää poistamaan tämän 14 päivän vaatimuksen. Minusta se aiheuttaa ongelmia jo nyt hyvin toimiville ADR-elimille. Kuluttajalle tulisi antaa vastaus niin pian kuin mahdollista, mutta minä pelkään tässä sitä, että jos tuohon nyt kirjoitetaan 14 päivää lainsäädäntöön, niin se ei käytännössä sitten toimi. Jo nyt hyvin toimivissa järjestelmissä. Ehkä siihen kannattaisi laittaa sana promptly tai as soon as reasonably practical, eli, eli niin pian kuin mahdollista, mahdollisimman pian jotain sen suuntaista. Sitten kompromissi 14. Sinne haluaisin pienen teknisen muutoksen artiklaan 9b. Sinne lisättäisiin sanat on the consumer. Tämä heijastelee johdantoosan kohdan 21 C-sanamuotoa. Nyt 9b menisi näin. Jäsenvaltiot varmistavat, että ADR-menettelyissä, joissa tähtäimessä on riitojen ratkaisu, kuluttajat ja sitten artikla jatkuu siitä. Sitten kompromissit 15 ja 16, ne liittyvät yhteen. Minusta ne lisäävät turhia raportointivelvollisuuksia elinkeinon harjoittajille. En tiedä, mikä ADR-elin ne tässä edes kattaisi, jos niitä edes riitatapauksissa käytettäisiin. Tämä on elinkeinoharjoittajille suuri taakka, mutta mikä vielä tärkeämpää, se on kuluttajille harhaanjohtavaa, koska kuluttajat voivat saada, saada väärän käsityksen elinkeinoharjoittajien mainonnasta. Nämä kolme pientä huolenaihetta halusin vielä nostaa esiin ja olisin kiitollinen, jos edustaja Greg tai muut varjoistelijat voisivat ottaa nämä huomioon. No sitten ODRstä yksinkertainen tehtäväni on tässä kiittää esittelijää hyvästä työstä. Esittelijä otti meiltä monia ehdotuksia vastaan ja EKR ilomielin tukee tätä mietintöä ja näitä kompromissitarkistuksia kokonaisuudessaan. Uh, thank you very much, Mr. Fox. Uh... Kiitoksia, herra Fox. Onko muita jäseniä, jotka haluaisivat lisätä osuutensa keskusteluun? Herra Schwab. Ja, Dank, Kiitos puheenjohtaja tähän haluaisin liittyä tähän äh, siinä mielessä, että voisimme äänestää ennen kesätaukoa tässä. Kiitokset kaikille, koska se on erityisen tärkeä signaali valiokuntatyömme kannalta, että vielä ennen kesätaukoa olemme saaneet homman kasaan. Kun Rusa Thun puhui lyhyesti kieliasioista, niin siitä hiljaisesti kernaasti kun on keskusteltu sisämarkkinatietojärjestelmistä, niin siinä todettiin, että kapasiteetit saadaan Euroopan tasolla käännöspalveluja rajat ylittävistä tapauksista, niin valitettavasti tässä asiassa on sama ongelma, että haluaisin tukea sitä, mitä Ruso Tuun sanoi, että tarvitsemme välttämättä pitkäaikaisia järjestelmiä eurooppalaisella tasolla, jotka toimivat, ja toivon, että Euroopan unionin komissio, joka saa varmaankin puheenvuoron, voi vahvistaa, että sen kanssa tehdään työtä, ettei tätä aina lykätä ja lykätä. Good. Okay. Hyvä. Jos ei ole muuta jäseniä pyytämässä puheenvuoroa, niin sitten Rova Mainer voisi kommentoida molempia ehdotuksia. Vai kumpi teistä nyt oikeastaan puhuu ensin? Rova Mainer taitaa olla, joka aloittaa. Tai mitä tahansa muita kommentteja. Sitten lopuksi Rova Thun ja herra Kyrök vaan vastaavat tähän asti esitettyyn. Rova Mainer. Thank you very much, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensin sanoisin kaikkien muiden lailla, että haluan kiittää edustaja Grekkiä ja edustaja Tuunia tästä tehdyn työn määrästä ja laadusta. Komissiolle on ollut suuri ilo tehdä läheistä yhteistyötä heidän ja heidän henkilökuntansa kanssa näiden asioiden tiimoilta. Ja haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja kaikkia muita valikuntien jäseniä Ymmärrämme, että parlamentaarikkojen aika on tiukalla, erityisesti tähän aikaan vuodesta. Ja todella sydämelliset kiitokset teille siitä, että olette sitoutuneet aikatauluun ja tehneet niin paljon työtä kuin on ollut vain tarpeen tämän ylläpitämisen mahdollistamiseksi. Komissio pitää oikein hyvinä kahden esittelijän työtä ja myös näitä kompromissitarkistuksia. Tietysti lopputekstiin on vielä hyvin tarkkaan paneuduttava ja tutkittava sekä, ja tutkittava sekä ADR että ODR esitykset ja varmistettava, että siellä enää ei ole mitään epäjohdonmukaisuuksia. Kaiken kaikkiaan tämä paketti on kuitenkin oikein hyvä. On oikein hienoa, että soveltamisala on yhä laaja. Täällä on puhuttu jonkun verran siitä, pitäisikö ottaa mukaan valitukset, jotka elinkeinoharjoittaja tekee kuluttajia vastaan. Minä haluaisin tässä yhteydessä vain mainita sen, että silloin kun tämä kansallisessa järjestelmissä on mahdollista, niin tämä voidaan pitää yllä jatkossakin. Ja jäsenvaltiot voivat ADR-direktiiviä oman lainsäädäntöönsä säättäessään laajentaa sitä myös tällaisiin valituksiin elinkeinoharjoittajalta kuluttajan suuntaan. Olisi tärkeää, että tietyn ajan kuluttua tarkasteltaisiin sitä, miten eh, direktiivi toimii ja katsottaisiin, pitäisikö mm, laajentaa alaa, mutta voimme kyllä ymmärtää sen, mitä erityisesti ystävä Rochefort sanoi eh, siitä, että pitäisi mm, tässä tapauksessa pitäytyä ainoastaan näihin kuluttajavalituksiin. Olemme tietysti pettyneitä liittyen tähän tiedonantovaatimukseni, joka ei valiokunnassa tullut hyväksyttyä komission esittämässä muodossa. Meidän on nyt hyvin tarkkaan mietittävä näitä turvalausukkeita, joita käytetään, jotta voidaan varmistaa se, että ADR tahot ovat riippumattomia. Me olimme aika hyvin mielestämme tämän jo muotoilleet, mutta ehkä panoudumme asian vielä uudelleen. Ja sitten liittyen sääntöihin. tähän liittyen myös Viimeksi ne mainitsi, mainitsi edustaja Fox. Haluamme varmistaa sen, että ne todella toimivat niin kuin niiden pitäisi. Ja sitten ODRn osalta yleisesti ottaen voimme yhtyä kaikkiin niihin tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on helpottaa foorumin käyttöä niin, että se on kuluttajille eh, yksinkertaista ja helppoa ja avointa, myös turvallista. Ja mitä tulee sitten kieliin. Ymmärrän sen, mitä herra Schwab sanoi. Meilläkin on tämä huoli ollut esillä ja meillä on tekninen ryhmä, joka on jo alkanut miettiä käännösasioita ja varmasti pystymme edistymään tarpeeksi pitkälle ennen kuin ODR-foorumi aloittaa toimintansa niin, että voidaan tarjota sellainen palvelutaso, mitä kuluttajilla on oikeus odottaa. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia valiokuntien jäseniä, erityisesti esittelijöitä Ankari ja Tuun. Me todella arvostamme tekemänne työtä ja sitä, kuinka laadukasta työtä tämä on ollut. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Um... Kiitos kovasti. Ehkäpä sitten loppulausunnoissa aloittaa Louis Greg. Hän ensin ja sitten viimeinen sana tunnille. Thank my shadows. No minä puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. He ovat olleet hyvin avoimia ja halukkaita löytämään kompromisseja ja siihen onneksi päästiinkin. Otan tässä esiin edustaja Foxin mainitsemia asioita. Hän puhui kompromissista 14. Minulla ei sen vaatimuksen kanssa ole, ole ongelmia. No sitten yhdeksästä täytyy keskustella muiden varjoesittelijöiden kanssa, koska se oli toisen varjoesittelijän listoilla myös ja haluaisin häneltä suostumuksen tähän. Ymmärrän kyllä, mitä te tässä tarkoitatte, mutta haluan myös toisen varjoesittelijän kannan tähän. No sitten tämä, nämä 15 ja 16, niiden hyväksyminen olisi aika vaikeaa. Kiitos puheenjohtaja. Mrs. Chun. Rova Thun. Ihan sananen, kiitos kovasti. Kiitos kaikista kannustavista sanoista. Täytyy myöntää, että kun, kun tämän mietinnön sain, niin en ymmärtänytkään, että olisi näin paljon kiihtyneitä keskusteluja pelkästään tässä salissa, eikä pelkästään komission kanssa, vaan myös äh, sidosryhmien kanssa. Ja tämä oli erityisen mielenkiintoista ja minulla on se vaikutelma, että olen oppinut paljon. Ja mitä saavutimme tuloksena oli yhteinen panoksemme. Minulla on se vaikutelma, että meillä todellakin on nyt selkeä teksti, ymmärrettävissä oleva teksti, jossa on selkeä visio vastuista ja toivon, että sekä kuluttajat että yritykset molemmat saavat enemmän turvan tunnetta ainakin omassa tapauksessani niin verkkovälitteisessä riidanratkaisussa EU-ssa. Emme halua sulkea pois ADR, missä se on mahdollista, koska se toimii. Jotkut ADR toimivat ja siellä, missä se jo toimii, niin haluamme jättää sen silleen. Ehkäpä yksi asia, josta halusin huomauttaa. Jotkut teistä kirjoititte tarkistuksia ODRstä, jotka itse asiassa koskevat ADR. Ja koska haluamme selkeän tekstin, jossa on selkeät vastuut, otin ne pois. Aloittain yhdestä omasta tarkistuksesta niin numero 19, ja toivottavasti se teille sopii, että ADR-asiat ovat ADR-mietinnössä, ja kuten herra Maier tänään mainitsin, niin olemme koordinoineet näitä mietintöjä, aikojen pituudet ja niin edelleen, että ne passaavat yhteen, etteivät ne ole erilaiset eikä ole eri vaatimuksia. Ja ne tarkistukset, jotka käsittelevät ADR, ehdotan niille miinusta äänestysluettelossa ja toivon kovasti, että se teille sopii. Eli jos hyväksytty tarkistuksen 19 tämä erityisesti sosialisteille, niin kyllä minulla on se vaikuttanut, että minulla on laaja tuki, niin päästään oikein hyvään tulokseen lopulta. Olinko tarpeeksi selkeä sana, niin toivottavasti. Eh, nyt ilmaisen kiitokseni, koska alussa en varmaan tehnyt sitä tarpeeksi. Kiitos kovasti kaikille ja anteeksi, että oli niin vaikea, erityisesti komissiolle pahoittelut kun tämän yhteisen työn aikana. Good. Well, we expect you to be constructively. Odotamme teidän olevan rakentavasti kriittinen, sehän me on. Hyvä tulos meillä mielestäni on ja haluan puheenjohtajana kiittää kaikkia, jotka ovat tämän parissa ovat työtä tehneet, koska kuten joku sanoi, niin tässä on tehty paljon työtä. Toisaalta mielestäni tämä on jälleen näyttö siitä, että kun on tehty aiempaa työtä oma-aloite mietinnön osalta, niin se on parantanut laatua tässäkin. Ja Tämä on piirre, joka tulee esille valiokuntatyön kannalta. Huomenna äänestetään molemmista ehdotuksista. Herra Grigiltä varmaan sitten odotamme kuulevamme, että hyväksyvätkö he herra Foxin tarkistukset suullisina tarkistuksina. Mutta joka tapauksessa olen luottavainen, että meillä on oikein hyvä tulos tulee. Ja tiedän, että Kypros puheenjohtajamaana todella haluaisi puhua meidän kanssamme tästä ehdotuksesta, mutta tietysti se riippuu nyt esittelijästä, minkä kannan he ottavat siitä, että miten pitäisi menetellä seuraavassa vaiheessa lainsäädäntötyötä. Kiitos kaikille kovasti. Siihen päättyy ADR ja ODR-kohdat. Komission edustajia kiitän erityisesti joka myöskin, tai erityisesti yksikön päällikkö, joka on ollut asiasta vastuussa. Nyt seuraavaan kohtaan. Tiedän, että on monia ihmisiä ADR-asian tiimoilta, että lyhyt tauko tässä, jotta voitte lähteä rauhassa ja sitten sillä välin kerätään kokoon tiimi. Seuraavaa kohtaa varten esittelijä Piitikäinen onkin täällä, jos voitte lähteä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 let's, um, let's move on then. Selvä, siirrytään sitten seuraavaan kohtaamme, joka on mietintö tai lausunto liikennevalikunnalle matkustajien oikeuksista kaikissa kuljetusmuodoissa. Varapuheenjohtaja Pietikäinen on esit- valmistelija tässä. Varivalmistelijat, jotka ovat paikalla. Rovanna Head, jonka toivotan paikalle avustajan kanssa tänään, joka on myöskin tervetullut Parmela Novaa en näin liberaaleilta, enkä myöskään Viilania, joten ensimmäiset näyttävät tekevän kaiken työn, ellei tietysti keskustelun aikana tule lisää porukkaa. Sen vuoksi esittelijä saa, anteeksi, valmistelija saa ensin puheenvuoron esitelläkseen tarkistukset ja näkemyksensä niihin ennen huomisen äänestystä. Rova Pietikäinen. Aha, Rova Varma onkin täällä. Katsoin teitä eri paikasta etsin. Thank you very much. And... Kiitos. Haluaisin alkuun pyytää anteeksi, että tämä kompromissiteksti tuli näin myöhään ja se versio, joka teillä nyt on edessänne, ei ole se ihan viho viimeinen. Ja mutta toivottavasti saatte sen ihan tässä hetken kuluttua. Varjoesittelijät ovat käyneet näitä vihoviimeisiä kompromissitarkistuksia läpi. Siellä on muutamia pieniä teknisiä muutoksia. Pahoittelen tätä tosiaan, että se tuli niin myöhään. Mutta käyn ne asiat tässä läpi kuitenkin. Haluaisin kiittää hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa – Tämä lausunto on kyllä huomattavasti hyötynyt kommenteistanne ja panoksestanne ja näissä kompromissitarkistuksissa olen yrittänyt ottaa mukaan niin paljon näitä, näitä näkökohtia kuin mahdollista. Niin tämä ensimmäinen käsittelee sitä, että kuluttajilla on oikeus tasapuoliseen suojaan. Siinä oli aiemmin sana minimi ja se oli minulle vaikea asia, koska minusta siinä viitattiin vähimmäisstandardeihin ja vähimmäisharmonisointiin ja että sen taso voisi ylittää, mutta tuo sanamuoto minusta oli vähän vaarallinen. Sen, sen pystyy tulkitsemaan myös toisella tavalla. Nyt ku, ja siinä ikään kuin luki, että kuluttaja on oikeus ainoastaan ja vain tähän minimisuojaan. Ja sehän ei tässä ole tarkoitus. Suurin muutos on ehkä se, että edellytetäänkö tässä nyt integroitua asetusta matkustajaoikeuksista vai ei. Ja ymmärsin, että tästä ei mitään poliittista konsensusta ole, eli siksi tuo sanamuoto on nyt se, mikä se on, eli että valiokunta haluaa lisää integraatiota lainsäädännössä matkustajaoikeusasioissa eri matkustusmuodoissa. Ja tässä viitataan siihen asiaan, että tässä tuloksena ei saa olla matkustajien oikeuksien väheneminen, vaan päinvastoin niiden paraneminen. Sitten seuraavaksi ehdotetaan, että tarvitaan lisää tutkimusta sen suhteen, että pitäisikö tästä laatia yksi ainoa asetus, joka sisältää kaikki matkustajien oikeuksia koskevat säädökset ja periaatteet. Täällä on sitten sanamuotoja vaihdettu could be, should be muotoon. Ja sitten asia, josta käytiin keskustelua, johon tuli paljon tarkistuksia, liittyy hintojen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Ja jos nyt oikein tulkitsin, niin olen, olen saanut teidän kommenttinne mukaan myös tähän tarpeellisen tiedon antamiseen. Sitten tuli paljon uusia muotoiluja ja kantoja sanktioihin, valvontaan ja korvauksiin ja ne asiat on otettu myös mukaan. Toinen kohta, jossa oli eriäviä näkökantoja, oli se, että pitäisikö nyt kasvattaa Euroopan kuluttajakeskusten roolia ja antaa niille lisäresursseja kuluttajien ongelmien ja, ja riitojen ratkaisussa. Ja siihen liittyy myös tietenkin tämä ADR-mekanismi-asia. Siinä puhuttiin myös tällaisesta yhdestä palveluverkkosivusta, joka olisi saatavilla kaikilla virallisilla kielillä osoitteessa www.travel.eu ja se on nyt otettu mukaan myös näihin kompromissitarkistuksiin, koska ymmärsin, että tämä oli enemmistön tahto. Lausunnossa edellytetään myös parempaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten suuntaan ja kansallisten verkkosivustojen suuntaan. No sitten lopuksi mainitsen sen, että meillä oli aika paljon tarkistuksia ihan syystä liittyen vammais, vammaisiin ja vammaisten oikeuksiin ja liikuntarajoitteisiin siihen tarvitaan ikään kuin tiukempi paketti. Pitää taata, että henkilöstö saa sopivaa koulutusta, että varausmahdollisuudet ovat samanlaiset, että turvatarkastukset ja, ja liikkuvuuden ja muiden apuvälineiden kohtelu on, on tasa-arvoista – ja tosiaan koulutusta tarvitaan lisää, mutta kaikkien matkustajien kohdalla siis oikeuksien tulisi olla samat, eikä liikuntarajoitteisille tai vammaisille saisi tulla mitään lisäkustannuksia esimerkiksi apuvälineiden kuljetuksesta. Tässä olivat nuo pääkohdat tässä lausunnossa. ja mitään isoja poliittisia kistoja tähän ei sisältynytkään. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos kovasti tästä hyvin ymmärrettävästä mm, näkemyksestä ja uusia ideoita tässä on kovasti ja toivottavasti liikennevaliokunta ottaa ne muk- äh, pakettiin mukaan. Nyt sitten puheenvuoro Rova Heidille. Tack så mycket ordförande och ett stort tack till Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Rova Pietikäinen tästä erinomaista yhteistyöstä, mitä olemme tehneet. Me teimme todella työtä yhdessä loppuun asti. Minulla oli kovin paljon sanottavaa nyt. Matkustajan oikeudet ovat tietysti hyvin tärkeitä ja taas kerran on korostettava sitä, että kyseessä on lähinnä kuluttaja-asia. On tärkeää, että kuluttajat kokevat olevansa turvassa matkustaessaan ja toivottavasti jatkossa he voivat ottaa enemmän kantaa matkustajien oikeuksien lainsäädäntöön. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, niin olen aika tyytyväinen siksi, että sain esitettyä kompromissitarkistuksen yksi, jolla halutaan saada korkean kuluttajan suojan taso muuta ei ole enää sanottavaa. Kiitos vielä kerran Estelelle erinomaisesta yhteistyöstä. Äh, Mrs. Pavanova. Kiitos sitten Rova Parvanova. Kiitoksia. Minäkin mielelläni sanon, että todistuksella pyritetään varmistamaan matkustajaoikeuksien korkea taso, hinta, avoimuus, tiedot matkustajille, käsittelyproseduurit, muutoksenhaku ja myöskin Vammaisten ihmisten liikkuvuuden parantaminen tuen sitä, että komission velmonta funktiota laajennetaan myöskin ehdotukset, joilla pyritään optimoimaan multimodaalisuus ja rajat ylittävät liikennepalvelut. Kuitenkin en ole sitä mieltä, että tämä lausunto on se paikka, jossa käsiteltäisiin viisumiasioita ja viisumihakemusasioita ja niiden yksinkertaistamista. Uskon myös, että matkailijoiden oikeudet pitäisi käsitellä integraatilisena oikeutena matkustajaoikeuksia, eikä meidän pitäisi esittää eri ehdotuksia pelkästään turis- matkailijoille, turisteille. Haluan kiittää Pietikäistä näistä kompromissitarkistusluonnoksista. Ne kattavat pääasiat, joista me näytämme kaikki olemme asettamassa painoa. Ja kompromissitarkistukset tekisivät tekstissä sellaisen, jos ei ole niin paljon toista, niitä tukisi. Ja lopuksi haluaisin toistaa, että matkustajan oikeudet ovat essentiaalisesti primääri kuluttajaoikeuksia. Tästä syystä uskon kovasti, että tämän valiokunnan rooli missä tahansa tulevassa 61 asetuksen arvioissa pitäisi ottaa huomioon asianmukaisesti, että meillä on sanomme sanottavana siellä ja jos emme ole asiasta vastavaliokunta, niin ainakin kumppani liikennevaliokunnalle, kun lainsäädäntö tulee tänne taloon. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much, Mrs. Parvanova. Kiitoksia, Rova Parvanova. Tulkijoilta tuli viesti, että haluaisitte teidän puhuvan hieman hitaammin seuraavalla kerralla, jos sopii. Mutta kun oli näin lyhyt, niin en äh, alustuspuheenvuoro, niin en keskeyttänyt. Sitten seuraava esitteli vihreistä ryhmästä. Turunen. Um, yeah, not so much. Kiitos. Minulla ei ole hirveän paljon lisättävää. Sanoisin vain, että teimme hyvää yhteistyötä. Kompromissit, tarkistukset ovat hyviä. Juuri tarkistin tässä viimeisimmän version. Siinä on suurin osa asioista saatu katettua. Mehän puhumme tällaisesta yhdestä lipusta. Sitä ei vielä saatu toteutettua mutta se on ehkä sellainen tulevaisuuden visio, johon Euroopassa toivottavasti jossakin kohtaa päästään, jotta meillä olisi tällainen täysin yhtenäistetty alue matkustajille. Me olemme tyytyväisiä näihin ehdotettuihin kompromisseihin ja äänestämme kyllä niiden kaikkien puolesta ja tuohon lopulliseen lausuntoon saatiin minusta hyviä kohtia mukaan erityisesti liikuntarajoitteisten matkustajien kohdalla ja, ja sitten tiedon tarjoamisen ja hintojen läpinäkyvyyden kohdalla myös niistä asioista olen erityisen iloinen, sillä ne ovat edelleen aika ongelmallisia. Kaiken kaikkiaan siis kyllä äänestämme ilomielin tämän puolesta. Ja toivottavasti tämä kelpaa sitten hyvin myös liikennevaliokunnalle. Good. Thank you very much. Any other members? Kiitos. Oliko muita jäseniä, jotka haluaisivat puheenvuoron? Herra Colson taitaa olla komissiosta, jos haluatte kommentoida. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on aika vähän lisättävää enää. Tärkeää meille oli se, että matkustajan oikeudet eri liikennemuodoissa, tätä pidetään mm, vähittäisenä yhdenmukaistamisena ja lähentymisenä. Ja me olemme nyt huomioineet nämä erilaiset nyanssit, mitä kompromissitarkistuksesta tähän liittyen löytyy. Ja muilta osin voimme yhtyä suurimpaan osaan ehdotuksista. Jos ajatellaan sitten näitä tarkistuksia, jotka koskevat matkailijoita, niin periaatteessa mielestämme niiden paikka ei nyt olisi kyllä tässä tällaisessa mietinnössä. Kiitos. Okay. So, all right, but, but at the moment you, you might consider them those. Ehkä jatkossa voitte niitä harkita. Turistisektorista oli, turismisektorista oli keskustelua. Rova Vietikäinen, haluatteko tehdä yhteenvetoa ja vastata mahdollisiin kommentteihin, mahdollisesti kommentteihin tähän asti? Uh, all for your very good. Kiitän teitä hyvistä kommenteista. Pari sanaa tarkistuksista, joita ei kateta näillä kompromissitarkistuksilla. Edustaja Turunen puhui tästä yhdestä lipusta. Sitä ei siis kateta näillä kompromissitarkistuksilla. Suuria poliittisia miinuksissa on tarkistuksessa 47, se on vielä auki, ja 38, se on viisumiasia. minusta näistä asioista pitäisi kuitenkin puhua tässä matkustajaoikeuksien yhteydessä. Kiitos. Good. Okay. Well, thank you very much. Hyvä, kiitos kovasti kaikille mukana olleille. Tästä siis äänestetään huomenna aamulla. Selvä. Nyt ollaan siis täysin aikataulussa seuraavassa kohdassa, joka koskee Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuutta. Herra professori Correa de Campos on siinä esittelijä. Rova Vahean on varjoesittelijä paikalla oleva. Herra Schmidt ei ole paikalla. Rova Turun on. Herra Fox ei ole. Ehkä me tulee takaisin. Herra Gustafsson ei ole myöskään. No, Hyvä kokoonpano varjoesittelijöitä kuitenkin on paikalla, joten pitemmittä puheitta professori Campos alustaa keskustelun tarkistuksista. Teillä puheenvuoro. Obrigado, senhor presidente. Um, Trata-se de uma opinião eh, para... Kiitos, puheenjohtaja. Tämä lausunto luonnos koskee komission tiedon antoa, jossa puhutaan vakausjoukkolainojen toteutettavuudesta. Vaikutti siltä, että yksimielisyyden saavuttaminen ei olisi helppoa, mutta tämä ei ole kuitenkaan ollut yksinkertaista, ei kuitenkaan mahdotonta. Olemme tehneet yhteistyötä kaikkien ryhmien kesken ja Viime viikolla sitten saimme aikaisiksi kompromissiesityksiä. Tarkistukset 1-3. Niissä ovat mukana sosiaalidemokraattien lisäksi myös muut. Nämä kompromissiehdotukset, niistä on nyt sovittu, mutta avoinna oli vielä kaksi suullista tarkistusta Sabine Verhaienilta ja ymmärtäkseni myös Ulle Schmidtiltä. olemassa vielä joitain erimielisyyksiä liittyen näin kahteen suulliseen tarkistukseen, mutta olemme kuitenkin ponnistelleet näiden asioiden kimpussa ja nyt on ehkä todettavissa, että olemme melkeinpä päässeet eroon erimielisyyksistämme. Ainakin meidän osaltamme on näin. Näin siis valiokunta voisi nämä ehdotukset hyväksyä. En tiedä, ovatko kaikki varjoesittelijät täällä tänään paikalla, mutta olisi ehkä hyvä, jos he voisivat kertoa, mitä mieltä he ovat muista tarkistuksista. En tiedä, kannattaako nyt mennä näin yksityiskohtiin tällä hetkellä. Ehkä ei. En tiedä. Mutta tarpeen vaatiessa näin voidaan tehdä. Teksti on juuri jaettu. Siitä löytyy yhteinen ehdotus. koskien siis näitä suullisia tarkistuksia, joita vielä mietitään, eli niistä ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. Ja näin edustajat ja varjoesittelijät voivat lisätä se, minkä tarpeisiksi katsovat. Haluaisin kiittää kaikkea näistä ponnisteluista Tähän meni aika paljon työtä, oli käytävä paljon mielipiteenvaihtoa eri istunnoissa ja kaikki eh, antavat periksi jonkun verran. Tämä oli tärkeä kompromissin saavuttamiseksi ja mielestäni on tärkeää, että tämä viesti nyt saadaan välitettyä. Se ei saa olla mitenkään epäselvä päinvastoin. Ja sitten lopuksi haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat meitä tässä työssä auttaneet, sillä näin olemme yhdessä pystyneet työskentelemään. Tässä kaikki tässä vaiheessa. Kiitos. Okay. Thank you very much. Kiitos. Rova Ferheyen. Ja, um, ich kann meinem Vorredner... Edelliseen puhujaan voin yhtyä, yhtyä hänen kantoihinsa. Jossakin kohdissa varmaankin vaikeat neuvottelut ovat olleet, koska eri kantoja on tietysti, mitä tulee näihin puiteehtoihin ja vaikutuksiin eurobondeista tulee, niin niitä tietysti eri poliittisissa ryhmissä on ollut erilaisia ja poliittista keskustelua myöskin riitaa täytyy pystyä sietämään, jotta päästään ratkaisuihin, jotka sitten kaikille sopivat lopussa. Se on ihan tietoisesti, että eh, mahdollisesti, koska minulla ei ole tietoa Schmidtin eh, suullisista tarkistuksista, joita mahdollisesti olisi vielä tulossa, niin, eli tämä sillä ehdolla, että kaikki, kaikille sopii, että tällaiset eh, suulliset tarkistukset voidaan vielä jättää ja hyväksyä. Uskon kyllä, että täytyy tehdä selväksi se, että, että erilaisia kantoja näistä ennakkoehdoista vakausjoukkolainoille on olemassa. Että hyvin selvästi myös tässä tekstissä että annetaan ymmärtää selvästi se, että vakausjoukkolainoiden käyttöönotto on sidottu kriteereihin, jotka täytyy täyttää. Ja se, mikä alun perin tarkistuksessa oli mukana, että ennenaikainen käyttöönotto ilman, että kriteerit on täytetty, niin se ei tule kyse, kyseeseen. Se on nyt muotoiltu positiivisesti, mutta ei se muuta tosiasiaa sitä, että tarvitsemme ehtoja ehdollisuutta ennen kuin vakausjoukkolainat voivat olla vaikutuks, että voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Ja uskon, että neuvottelut tietysti ovat sitä vuoksi, että kaikkien täytyy vähän on tehdä myönnytyksiä vasta sitten, kun kaikilla on vähän, kaikki ovat joutuneet vähän kärsimään neuvottelussa, niin sitten se on hyvä kompromissi. Ja tässä varmaan olemme hyvän ratkaisun löytäneet tätä myöten, jossa eri kannat myöskin kansallisvaltioiden osalta voivat elää. Euroopan tasolla on varmasti eri näkökantoja ja eri keskustelutapoja vakausjoukkolainojen käyttöönotosta myöskin kansalaisten keskuudessa ja täytyy nyt huolehtia siitä, että kaikilla tasoilla saadaan ymmärtämystä ja valmisteltua tätä ymmärtämystä tälle asialle. Että käymme sellaista tietä, joka, jossa on, joka myötä vaikuttaa siihen, että voidaan aikaan saada pitkäaikavälin luottamusta. Koska jos markkinat sitten jälleen jännitteisesti reagoivat, jos lainoille ei ole uskottavuutta, jos mekanismiin ei uskota, niin sitten lopputuloksena olemme tehneet karhunpalveluksen ja sitä pitäisi välttää. Täytyy pitää mielessä tässä vaiheessa, että valmistamme kriteerit niin, että markkinoiden luottamus jälleen palautuu ja sitten niitä pitkällä aikavälillä myös taloudellinen suorituskyky paranee, koska eivät eurobondit ratkaise kriisiä, vaan siihen liittyvät ehdot ja ehdollisuus, jotka siihen johtavat. Se on yksi väline monien joukossa, joiden pitäisi auttaa parantamaan eu ja vakauttamaan sitä, mutta se ei varmaankaan ole se yksin vaikuttava väline, vaan vain yhteydessä ehtoihin, yhteydessä siihen, että syvennetään edelleen finanssi- ja talouspolitiikkaa, jossa on selkeät kriteerit, jossa kaikki pitävät kiinni rakenneelliset parannukset talouden suoritun, taloudellisen suorituskyvyn osalta, parempi tehokkuus ja selkeä yhteys siihen, että kaikki valtiot kasvavat, kantavat vastuunsa. Solidaarisuus ei ole yksisuuntainen tie, vaan kaksisuuntainen. Kiitokset esittelijöille, varjoesittelijöille intensiivisestä ja hyvästä keskustelusta. Myöskin esittelijälle siitä, että hänen piti ottaa mukaan kelkkaan myöskin meidän puoleltamme tulleita asioita ja tätä myöten on monissa kohdissa päästy oikein hyvään kompromissiin. Thank you very much. Um... I'll let Mr. Schmidt get a briefing and bring in... Kiitos. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Turosolle ja sen jälkeen edustaja Schmidtille. Kiitos. Me omme, emme ole erityisen tyytyväisiä tähän lopputulokseen ollenkaan, ei joskus pitää sanoa asiat suoraan. Tämä lopputulos on heikompi kuin Ekon valiokunnassa. Tämä on heikompi kuin EPPn kanta, joka hyväksyttiin Tuupakin yhteydessä. Eli minusta tämä ei nyt tuo mitään uutta, ei ainakaan jos puoltaa vakausjoukkolainoita, eurobondeja tai miksi niitä nyt sitten kutsutaankin. Ja me niitä kyllä puollamme. Ja nyt tässä on kova kilpailu näiden heikkojen pankkien ja heikkojen valtioiden välillä. Ja tässä ollaan nyt aika lähellä jyrkännettä ja rotkoa jopa viime kesän jälkeen tai viime huippukokouksen jälkeen korkotaso on noussut jopa yli sen, mitä se oli ennen huippukokousta Espanjan ja Italian osalta. Siksi nyt tarvitaan vahvoja poliittisia merkkejä. Tämä ei sellainen ole. Minä kysyn investointipankkiirilta Tanskassa, mitä tarvitsette, jotta voisitte vähän vähemmän painostaa valtioiden eh, velkakirjoja. No, hän sanoi minulle, että... Niin. Hän sanoi, että me tarvitsemme selvään merkin siitä, että saamme rahamme takaisin. Ja jos emme tätä saa, niin jatkamme painostusta, eli lainaaminen tulee kalliiksi ja se siitä. Ja tässä nyt on kysyttävä, olemmeko me nyt tällaisessa eh, itseään ruokkivassa noiden kehässä, josta ei päästä irti. Tämä on vihreiden kanta tällä hetkellä. Me haluaisimme lunastusrahaston tällä hetkellä ja pidemmällä aikavälillä haluaisimme vakausjoukkolainat yhtenä mekanismina, niin eivät tietysti kaikkia ratkaisee ja kunkin maan vastuulla olisi se, että se hoitaisi oman talouspolitiikkansa vastuullisesti. Tämä on selvää, mutta me kuitenkin nyt aiomme siis äänestää tätä mietintöä vastaan, sillä se ei nyt tällä hetkellä tässä vaiheessa ole tarpeeksi hyvä. Kiitos tästä hyvin E, selvä sanasta kannan otosta, niin kuin olemme tottuneet teiltä saamaan. Tämä oli selvää. Ja sitten edustaja Schmidt, oletteko valmiina? And then Mr. Fox. Ja sitten edustaja Fox. Niin puheenjohtaja, pahoittelen, että myöhästyin hiukan. Meillä oli kuulemistilaisuus Ekonissa, jossa Mario Draghi oli paikalla ja siellä puhuttiin tästä tasan samasta asiasta ja hän sanoi että on äärettömän tärkeää, että asiat tapahtuvat oikeassa järjestyksessä. Ei voi ensin perustaa pankkiunionia ja sitten tehdä muita asioita. Ei voi vain ikään kuin nimetä asioita ja sitten ne jotenkin vain toteutuisivat, vaan asioiden pitää tapahtua oikeassa järjestyksessä. Muutoin näistä asioista ei ole apua. Hän sanoi, että tämä talousunioni ei voi alkaa tällaisena siirto- tai vaihtounionina. Siinä hän on hyvin, hyvinkin oikeassa. Tämä on vaikea aihe. Minä voin hyväksyä velanpurkurahaston sellaisena kuin Saksa on sitä ehdottanut. Niin Alde voi sen hyväksyä, kuten tiedätte. Jokaisella poliittisella ryhmällä on tähän omat näkökantansa ja Aldessa on itse asiassa ryhmän sisälläkin eriäviä näkökantoja. Jakolinjat eivät aina mene maantieteellisesti, mutta kantoja on siis tosiaan erilaisia Minusta se liittyy enemmän siihen, minkälaisessa kunnossa edustamamme jäsenvaltiot ovat ja kuinka kovasti jäsenvaltiot pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia tai ovat pyrkineet menneisyydessä. Tutkin näitä papereita ja, ja ehdotuksia ja tuntuupa siltä, että tarvitsen vielä hiukan lisätunteja tähän lukuurakkaan. Toivon mukaan ryhmäkokouksen jälkeen olen viisaampi tässä asiassa. Osa näistä tarkistuksista voimme tukea, mutta emme kaikkia. Ja jos joudumme niitä tukemaan, niin se tapahtuu silloin vastahakoisesti meidän pitää kyllä tietää myös se, missä enemmistö menee tässä asiassa. Tämän valiokunnan kanta ei taida olla sama kuin Ekon valiokunnan. Siksi tässä pitää nyt olla varovainen. Aivan kuten tässä juuri todettiin edustaja Turusen toimesta nämä toimet eivät ratkaise Euroopan kriisiä, nämä vakausjoukkolaina toimet. Se voi olla kyllä askel oikeaan suuntaan. Mutta toivottavasti saamme huomenna siis tasapainoisen ratkaisun tähän aikaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Fox. Kiitos kovasti sitten herra Fox. Jäämän. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy myöntää, että olen vähän hämmentynyt siitä, että on tämä keskustelu IMKA-valiokunnassa, koska minulla oli tämä keskustelu kaksi viikkoa sitten myös talous- ja rahasioiden valiokunnassa. Ja täytyy sanoa, että on kovin vaikea löytää näkökohtaa tästä, joka vaikuttaisi yhtenäismarkkinoiden toimintaan. Siis kiva käydä keskustelua älykkäiden kollegoiden kanssa tästä aiheesta, mutta silti en ole ihan varma, että tämä kovasti vaikuttaa yhtenäismarkkinoihin, mutta tässä nyt sitä ollaan. Minun ryhmäni on, sillä on, en oikein pidä tästä yhteisvastuullistamisesta veloille. Mitä finanssikurilla on merkitystä, jos joku toinen maksaa laskun? Ja kun puhutaan Tanskan pankkeereista, mitä he halusivat, oli selkeä viesti siitä, että saisivat rahansa takaisin. No ihan oikein. Sen vuoksi hyvä, hyvän riskin Valtiot, kuten Saksa, voivat lainata kymmenenvuotiselle noin puolitoista prosenttia, koska pankit ovat varmoja, että saavat rahansa takaisin. Mutta jos Kreikka antaisi kymmenenvuotisen vuotisen lainan, niin yli 10 prosenttia, varmaan yli 15 prosenttia, jos tällainen laskettaisiin liikkeelle, jos sitä edes kukaan ostaisi. Jos pankkirit sanovat, että he haluavat olla selvillä siitä, että saavat rahansa takaisin, mitä he itse asiassa tarkoittavat on, että he haluavat ottaa Saksan alimerkitä sen. Sitä sitten he tarkoittavat, koska se on ainut tae siitä, että mikä tarkoittaa mitään yleensä kaksi, kaksi 26 muutta voivat allekirjoittaa sinne nimensä, mutta ei se tuo korkoja alas. Ja tästä tulee sille hyvin mielenkiintoinen filosofinen kysymys, kun EU-ssa puhutaan tästä yhteisömenetelmästä. Joskus itse asiassa, kun puhutaan eurobondeista, niin se on Merkelin päätös. Joko hän allekirjoittaa checkin, minkä, jolloin se toimii, tai sitten hän ei. Ja sitten homma ei toimi brittijäsenenä maani ei osallistu eurobondeihin. Haluamme, että eurokriisi ratkaistaan niin nopeasti kuin mahdollista ja toivotamme alueen jäsenille hyvää, kun he pyrkivät löytämään ratkaisun. Mutta ongelma on se, että syy miksi tällä sotkussa ollaan on liikaa velkaa ja liikaa julkista kulutusta alun perin. Joten idea siitä, että velkaantuneet maat saisivat lainata lisää ja koska Saksa on allekirjoittanut ne lainat, niin että tulos olisi parempi, niin mielestäni se on ihan mielikuvituksellista. Ongelma oli velkaongelma, eikä sitä ratkaista lainaamalla lisää. Joten olen täysin tyytyväinen siihen, että euroalueen jäsenet voivat työstää vakausjoukkolainojen seurauksia, jos he haluavat osittaisen ratkaisun, niin analysoidaan sitten syvällisesti, mutta perustavanlaatuinen ongelma euroalueella on se, että sen jälkeen kun euro otettiin käyttöön viimeisen 12 vuoden aikana, Saksan talous ja Hollannin talous ja muutamat muut vahvat taloudet ovat vahventuneet, teho, tehostuneet. Siellä on tehty kovimmin töitä verrattuna työntekijöihin muissa maissa, josta tulee yhä vähemmän tehokkaita vähitellen. Se on aika yksinkertaista oikeastaan. Jotkut maat ovat käyttäneet liikaa rahaa ja maksaneet työntekijöiden liikaa. Niistä on tullut kilpailukyvyttömiä. Minun maani teki samaa 13 vuoden ajan. Käytettiin ja lainattiin liikaa. Onneksi pystyimme devaluoimaan, devalvoimaan 25 prosentilla valuuttamme. Se oli ratkaisu tähän liikaan rahankäyttö. Emme ole siitä ylpeitä, mutta ainakin meillä oli mekanismi siitä vapautumiseen. Valitettavasti tällaista mekanismia euroalueen mailla ei ole. Enkä minä pysty ymmärtämään, että miten niitä auttaa sitten lainataan lisää. Mutta Rova Merkel siitä päättäköön, että voiko hän allekirjoittaa hyvin suuren saksalaisen shekin. Kiitoksia, Fox. Nyt on puhuttu kovin avoimesti suoraan tänä iltapäivänä. Haluaako joku muu kommentoida? Right. Mrs. Turunen. Rouva Turunen. Sorry, I just have to react. And, uh, uh, uh Mr. Turunen and Mr. Schwab. Rouva Turunen, sitten herra Schwab. That the analysis... Niin, kunnioitan tässä joidenkin tekemiä analyysejä siitä, että tämä kriisi johtuu liiasta tuhlauksesta, mutta minusta tuo on liian yksinkertaista – Espanjan velkataso on edelleen alempi kuin, kuin Saksan. Saksahan oli köyhä vielä parikymmentä vuotta sitten ja, ja nyt se on edistynyt huimasti. Totta kai Espanjassa talous tarvit, pitää, pitää, se pitää, pitää rakentaa uudelleen, tarvitaan uudelleenjärjestelyjä ja lisää kilpailukykyä, mutta se on pitkä prosessi kun on vain yksi korkotaso, yksi valuutta ja makrotaloudellisia epätasapainoja ei pystytä korjaamaan, niin mihin nämä maat sitten joutuvat? Eli tässä on, on kyse kyllä enemmän tällaisista systeemisistä aspekteista eikä vain liiasta tuhlauksesta. Eri maissa pitää ottaa esiin eri asioita, mutta jos näihin systeemisiin asioihin ei puututa, niin silloin euro kyllä valuuttana kaatuu ja se on surullista. Minusta tässä ei ole niinkään kyse moraalikadosta. Kyse on siitä, miten tämä koko järjestelmä on suunniteltu. No kuitenkin halusin, halusin tähän vain nopeasti reagoida, kun analyysi oli toiselta suunnalta niin erilainen. Tästä on tullut paljon reaktioita ja kun aikaa on, niin Schwab, Pietikäinen ja sitten herra Schmidt vielä, joten jatketaan tätä lyhyttä keskustelua tästä. Ja sitten annan puheenvuoron esittelijälle. Voinko vain tarkistaa, onko komissiosta joku paikalla, joka haluaisi osallistua keskusteluun myös? Ei, ei. Eli ihan täysin vapaat kädet sitten parlamentin jäsenille. Huolimatta siitä, mitä herra Fox sanoi, niin, tai niin kuin Fox sanoi, niin ei tämä ole täysin toimivallassamme, mutta tästä haluaisin tehdä mietintöjä. No, voimme ainakin sanoa sanottavamme. Perusvaat. Rouva Pietikäinen herra Schmidt ja sitten Rova Feheinenkin ja herra Fox. No, no, you, I, I think you're entitled to have a go as well, but... Kyllä, sinullakin olisi oikeus, mutta no, ei tässä nyt voidaan liian pitkään puhua, mutta jos joku puhuu pari minuuttia, niin kyllä se menee. Kiitos puheenjohtaja. Tilanne, jossa nyt yhtenäis markkinavaliokunnana ollaan, niin tilanne on sellainen kuin se on ja sellainen tämä pitää tehdä rakentavasti, kuten aina on monia muitakin asioita, joissa tämä asia voi tulla esille toiseksi. Mielestäni ei pitäisi keskittyä pankkiirien toivomuksiin, koska se ei mahdollisesti ole oikea ratkaisu ja resepti. Ashlin lausunto on ihan oikein, että pankkiirilla pankkiirit haluaisivat turvallisuutta, sitä ei kuitenkaan tässä mallissa ole joten ratkaisu on monimutkaisempi. Tässä ei ole kyse pelkästään systeemiriskeistä, että yhteisellä vastuulla se ratkaistaisiin, vaan kyse on siitä, että me eurooppalaisina tietään, että solidaarisuutemme on tarpeen, koska vain niin pystymme varmistamaan tulevaisuuden, mutta vain sillä ehdolla, että kaikki ovat myös valmiita nämä säästöehdot täyttämään, joilla saadaan tämä moraalivaara, moral hazard, aisoihin. Talousvaliokunta Rova Ferreran mietinnössä kahden säännöksen paketista ei ole saanut enemmistöä sen vuoksi, että kaikki olisivat yhtä mieltä, vaan vain sen vuoksi, että kaksi paketin puolesta, six two packin puolesta äänestetään, vaikka sitä äänestetään Googleissa. Oli vastustajat, jotka sanoivat, että ei ole sitä järkeä, että solidaarisuutta edustetaan parlamentissa tässä vaikeassa asiassa, vaikka sosialistinen esittelijä tässä oli. Korea de Camposin lähestymistapa ja varjoesittelijän lähestymistapa tässä valiokunnassa on kuitenkin positiivinen siihen verrattuna, koska periaatteessa kaikki ovat samaa mieltä. Ja se saattaa olla minun ja Foxin ainoa ero tässä, että itse asiassa meillä on yhdessä ainoa, ainoastaan pitkäaikavälin mahdollisuus ja haluamme vai emme, niin poliittinen yhteisö, yhteisyys jollekin vastuulle on, mutta että se oikeudellisesti poliittisesti saadaan läpi vain kun molemmat osapuolet liikkuvat ja kompromissiehdotus, josta nyt on ajateltu, herra Schmidt, jota haluan vielä tarkistetaan, niin se osoittaa, että molemmat osapuolet, ne jotka haluavat saada ja ne, jotka, joiden täytyy antaa, niin niiden täytyy liikkua lähemmäksi toisiaan, tietäen, että vain selkeä sääntely, josta molemmat osapuolet pitävät kiinni, voi johtaa lopulta ratkaisuun. Ja sitten itse asiassa nämä, tämän valiokunnan neuvottelut erovat edukseen siitä, mitä ekovaliokunnassa on keskusteltu ja varmaankin rakentavan ja yksimielisen ratkaisun päästään sitten lopulta. Okay. Uh, I think Mrs. was... Rouva varmaan seuraavaksi. I don't know how <clears throat> much it... Niin. En tiedä, kannattaako tähän keskusteluun nyt osallistua, mutta kun täällä minua provosoidaan, niin kyllä minä eh, kantaa otan. On helppo jatkaa Schwabin kommenttien jälkeen. Joskus vähän ihmetyttäisi, että mistä oikein puhutaan, kun näistä eurobondeista puhutaan. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on ikään kuin tämä eh, lunastusrahasto, eli olemassa oleva velka, mutta minusta kun puhutaan vakausjoukkolainoista, niin tarkoitetaan jostain tulevaisuuden elementistä, jolla vakautetaan euro ja eh, tämä voi olla sitten sisämarkkina-asia, koska hyviä sisämarkkinoita ei saada, jos vakautta ei ole. Ja tämä on ikään kuin tällaista varjonyrkkeilyä tässä tämä, eh, kun säästöistä puhutaan ja yhteisvastuusta. Ei yksi onnistu ilman toista. Ja minusta on aika selvää, että tässä on tietynlainen järjestys siinä, miten nämä päätökset tehdään. Eikä tämä nyt ole sen hankalampaa kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ei kukaan lähtisi toisen velkoa takaamaan, jos ei ole minkäänlaista Mm, takuta sille, että tämä henkilö todella kykenee nämä velkansa maksamaan. Eli tässä mielessä tämä on kyllä koko Euroopalle tärkeä asia. Minä kovasti puollan sitä, että jossain vaiheessa mm, tulevaisuudessa saadaan vakausjoukkolainat lainat käyttöön, kun elementistä, niiden elementeistä päätetään, sitten tämä lunasturahasto voisi olla ihan mukava ajatus, mutta pitää vielä kovasti miettiä sitä, miten se toimii ja kuka tässä menee siitä takuuseen. En usko, että suomalaiset tai saksalaiset haluaisivat näitä kenkiä äh, jalkansa laittaa. Ja sitten viimeinen seikka, jota olisi ollut ehkä hyvä korostaa paremmin, niin mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen järjestelmä, että meillä olisi punaiset ja siniset laivat, muuten tässä on liian suuri eh, marginaali. Eli jos meillä olisi toisaalta nämä AA-luokituksen saaneet tässä kasvavakaussopimuksessa ja B-luokan eh, tapaukset taas laitettaisiin niihin, jotka tähän pyrkivät. Kiitos. Herra Schmidt ja sitten Rova Verhänen ja sitten esittelijä. We are outside. Niin, herra Schmidt ja minähän, eh, herra Fox ja minä olemme tässä hiukan ulkopuolisena, kun maamme eivät ole eurossa, mutta sanonpa kuitenkin, että jos nämä vakausjoukkovelkakirjat liittyvät euroon, niin silloinhan, silloinhan ne liittyvät tähän valiokuntaan, koska euro liittyy sisämarkkinoihin. On valtavan tärkeää pitää yllä vahvaa kehystä sisämarkkinoille. Jos euro on vaikeuksissa, ja senhän brittihallitus ja ministerit ovat todenneet, tapasin itse asiassa yhden heidän ministereistään pari tuntia sitten, niin silloin se vaikuttaa myös Britanniaan ja Ruotsiin. Eli niiden, näiden asioiden välillä on kyllä ihan suora yhteys ja se, selvä yhteys myös tämän valiokunnan työhön. Minä edustan maata, joka on aina pyrkinyt ratkaisemaan ongelmat Devalvoimalla, mutta se ei ole hyvä tie. Ruotsi köyhtyi jatkuvasti ja, ja yritti vain pelastaa valuuttansa, joten se ei kyllä voi olla tässä ratkaisu. Jos, jos kaikki lähtevät devalvoimaan, niin eihän siitä mitään tule, ei sellaista voi ehdottaa. Tuloksena olisi ihan täysi katastrofi. Me tarvitsemme talousasioiden konsolidaatiota ja rakenteellisia uudistuksia. Ja edustaja Schwabin mukaan me tarvitsemme ne järkevässä järjestyksessä. Siitä johtuu tietenkin nyt se, se, se Saksan kanta. Britithän eivät tässä maksa mitään. No ehkä loppujen lopuksi te maksatte jotain ja, ja Ruotsikaan ei ole tässä maksumiehenä. Ja tästähän Suomessa keskustellaan. Minä olin siellä pari viikkoa sitten. Suomalaiset ystäväni ihmettelevät, että miksi me olemme eurossa ja, ja olemme tässä maksumiehinä, niin Ruotsi on siinä, siellä länsinaapurissa onnellisessa asemassa eivät joudu maksamaan, mutta tässä on kyse yhteisvastuusta, solidaarisuudesta ja, ja sitä myös Britannian ja, ja Tanskan ja Ruotsin tulee osoittaa. Kiitos. Mrs. Verheyen. Ich möchte noch auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, der jetzt immer wieder auch deutlich wurde. Und Yksi asia tässä on tullut koko ajan selväksi. Ei, se, että eurobondit eivät ole ongelmanratkaisu kriisiin, vaan nämä reunaehdot, jotka johtavat eurobondeihin käyttöönottoon. Ja ne ovat tässä tarpeet. Olisin toivonut, että mietintö olisi käsitellyt enemmän sitä, että mitä reunaehtoja ja missä muodossa ne täytyy luoda ja mitä vaikutuksia näillä ehdoilla kussakin tapauksessa on talouteemme ja pk-yrityksiin. Koska nämä reunaehdot, jotka ovat tarpeen, jotta vakaus joukkoilla nyt voivat toimia, se mitä tekstissä koko ajan otetaan esille – se voi meitä vain viedä eteenpäin, koska yksi tulee selväksi tekstistä. Tämä aina kun sanotaan, että vakausjoukkolainat ovat vain tulosprosessista, voivat olla vain tulosprosessista, joka johtaa parempaan vakauteen, parempaan finanssivastuuseen ja tehokkaampaan taloussuoriutumiseen yksittäisissä jäsenvaltioissa. Enemmän kriteerit ovat perusedellytys sille, että vakausjoukkolainat voivat vaikuttaa ylipäätänsä mitään, koska ilman sitä – ei vakausjoukkueella ole pitkällä välillä mitään arvoa. Ei saksalaisia, pitää tässä liikaa vaatia. Kovasti kehuttiin, mutta täytyy myös nähdä se, että ne maat, jotka nyt tämän vakauden takaavat, jos nämä tulevat käyttöön, niin se voidaan tehdä pitkällä aikavälillä vain, jos on uskottavuus siihen, että lainat pitävät arvonsa pitkällä aikavälillä. Me tietysti olet hyviä oppilaita olleet Saksassakaan, oli aikoja, jolloin me emme täyttäneet kriteereitä euron vakaudelle ja sitäkään ei pidä unohtaa. Ja miten pitkään talous voi sen kestää, niin se on toinen kysymys ja sen vuoksi on tärkeää, että ennen kuin vakausjokalan otetaan käyttöön, niin katsotaan, että äh, reunahdot ovat täytetty ja tehdään selväksi, että ollaan rakenteellisesti eri tiellä kuin aiemmin. Eli nimittäin tiellä, joka johtaa parempaan solidaarisuuteen, ja solidaarisuus ei ole yksisuuntainen tie, vaan siinä vaaditaan ponnistuksia kaikilta, niin kuin kompromissienkin kohdalta täytyy tehdä. Kaikkien pitää antaa vähän periksi. Ja se olkoon, olkoon symboli sille, miten vakausjokonanoja täytyy käsitellä. Ne eivät voi olla prosessin alku, ne voivat olla tulos siitä. Ja prosessi itse on se, joka pitää yllä talousvoimaamme, joka pitää euron vakaana, ja vakausjoukkolainat voivat olla yksi tukeva toimenpide, joka tulee aika lopussa prosessia, ja se tulee mietinnössä kyllä aika selväksi. Good. Well, thank you all very much. Kiitos kaikille. Oli vilkas keskustelu. Olin armelias ajan kanssa, koska viimeinen kohta on peruttu, joten tämä oli varmaan tämän arvoista. Rovarigoyen. Ah, en huomannutkaan teitä. No, teille viimeinen sanan, ennen kuin esittelee se puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja, kun tässä minun maahani on viitattu. Ja aivan eksisi ensiksi pari kiitosta. Ensinnäkin kiitos herra Korreille siitä, että saatiin aikaiseksi tämä mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Rova Tursolle näistä myönteisistä kommenteista minun maatani koskien. Minulla on nyt viisi ajatusta esitettävänä. Ne ovat tärkeitä kun tästä hyvin tärkeästä asiasta puhutaan. Jos halutaan euroasia ja velka-asia ratkaista, niin tämä on kyllä mahdollista ja meidän on kaikkien pyrittävä nämä ratkaisut löytämään. Ja kun tässä Rova Turunen näin suorapuheisesti eh, asiat esitti, minä haluaisin nyt kertoa, minkälaisia ongelmia velkaongelmasta aiheutuu. Tämä ei nyt ole yhtään todellisuuden kanssa samalla linjoilla. Ja tässä on nyt varmistettava, että toimitaan paremmin, koska tässä ei nyt saada tehosastolta potilasta, vaan kärsimys vain jatkuu. Ja tämä on oleellinen asia Espanjan kansalaisille ja siksi haluaisin nyt maastani puhuttaessa antaa uudenlaisen näkökulman asiaan. Täällä on puhuttu tärkeistä käsitteistä, täällä on puhuttu järjestyksestä, kapasiteetista, maksukyvystä ja mm, oikeasta toimintakyvystä ja kurinaisuudesta. Ja niitä me olemme käyttäneet. Tarvitsemme kaikkia mahdollisia välineitä, jotta voidaan löytää kriisin ratkaisu. Tämä on hyvin tärkeä neljä vuotta jo kansalaiset ovat kantaneet ongelmien painon. Ja haluaisin korostaa sitä, että eh, epävarmuutta aiheuttaa se, että ei ryhdytä selviin toimiin. Tässä on eh, erilaista epäröintiä ollut ja siksi on mahdollisimman nopeasti asiat selvitettävä. Kiitos. Good. Okay. Um, I'll hand back to our... Kiitos nyt takaisin esittelijälle johtopäätösten tekemiseen lyhyesti. Obrigado, Sr. Presidente. Realmente foi um debate muitíssimo interessante. Eu só, eh, eu que não participei dele. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on ollut todella mielenkiintoista. Um, fui muito, eh, apenas muito processual, mas agora permitir que eu diga alguma coisa mais. Uh, em primeiro lugar... Niin, ja haluaisin nyt muutaman ajatuksen tässä yhteydessä esittää. No, me olemme nyt päässeet niin pitkälle kuin vain mahdollista. Tässä on ollut erimielisyyttä kollegojen puheenvuoroissa. Jotkut ovat sanoneet, että ei olla kovin innostuneita, voidaan yhtyä ehdotuksiin, mutta epäröiden ja voin sanoa, että he eivät ole tässä ainoita. Mekin suhtaudumme aika lailla varauksesti tiettyihin ehdotuksiin, erityisesti tähän kompromissiehdotukseen, jonka joudumme vetämään pois syistä. Ja ehdotus oli Tuupakin tyyppinen. Varjoesittelijämme olivat myös hyvin varauksellisia sen suhteen pitääkö se hyväksyä vai ei, mutta olemme kuitenkin hyväksyneet sen, jotta pääsimme tuohon kompromissiin kaiken kaikkiaan. Mutta haluaisin vielä mainita, että meille kaikille. Kyseessä on eh, suuri ponnistus, ei ainoastaan sillä toisella puolella oleville. Ja sitten tämä ratkaisu, jossa ajatellaan, että joissain maissa menee hyvin siksi, että työt on hoidettu hyvin ja toisessa maassa taas on jouduttu lainaamaan lisää liikaa rahaa. Eihän tällaista analyysistä ole mitään hyötyä Euroopalle, sillä minä kyllä tämän kyseenalaistaisin kun Euroopassa 75 prosenttia liiketoimista tapahtuu unionin sisällä, 75 prosenttia, niin jos jollain maalla on ylijäämää, niin tämä on mahdollista ainoastaan, että toissa maissa on alijäämää. Tämä on itsestäänselvyys. Ei ole mitään muuta e, talouden laskusääntöä, joka tämä mahdollistaisi. Ja sitten toisaalta ne, jotka ovat sitä mieltä, että nämä mustavalkoiset kannat auttavat tulevaisuuden rakentamista, niin he ovat kyllä väärässä. Ei tässä asiat näin muutu. Moni joutuu maksamaan menneisyyden virheistä ja tästä maksetaan suuri hinta. Minun maassani virkamiehet ovat menettäneet kesän lomarahan ja joulun lomarahan. Eli nyt on löydettävä rahalähteitä kahdelle miljardille lisää eurolle. Kyllä tämä varmasti onnistuu, mutta kovasti on näin eh, annettava periksi monissa asioissa. 2005-2008, kun oltiin hallituksessa, 1995-1998 siis, tuolloin alennettiin budjettia 1,8-1,3 ja Espanjassa oli ylijäämää kahden peräkkäisen vuoden aikana. Ei tämä ole mahdotonta. Eli siis sanoisin, että minä en voi hyväksyä näitä tällaisia mustavalkoisia mm, kuvia, joita tässä halutaan esittää. Ja sitten on olemassa myös niin kutsuttua implisiittistä velkaa, joka on sosiaaliturvaan liittyvää. Joissain maissa on tällainen implisiittinen velka, joka on kaksi kertaa korkeampi kuin BKT. En nyt lähde näitä maita täällä mainitsemaan hienovaraisuussyistä, mutta kaikki tietävät, että näin kuitenkin on. Mutta kukaan ei kuitenkaan sano, että tätä vettä en koskaan juo, koska kaikki voivat tähän tilanteeseen joutua. Ja puheenjohtaja, tässä on edessä vielä pitkä tie. Olen täysin samaa mieltä kanssani siitä, että tämä ei ole mikään hopea luoti, tämä ei ole mikään eh, ihme ratkaisu. Mutta jos meidän viestimme on nyt sitten kielteinen tämän kestävyyden osalta, niin meidän pitää miettiä sitä, onko todella mahdollista ja kestävää ottaa käyttöön tällaisia eh, joko velkakirjoja, jos näin olisi, niin sitten me emme enää eh, toimisi velvollisuuksimme mukaisesti. Siksi emme voi antaa kielteisiä viestejä, emme voi sellaisia hyväksyä, sillä meillä on vielä pitkä tie edessämme ja minä olen aivan ensimmäistä joukossa ja myönnän, että näin on. Pitkä prosessi on vielä edessä. Okay, well, we'll see how the vote tomorrow works out. You... No katsotaan. Kun esittelette kompromissit, on joitakin suullisia tarkistuksia, joten katsotaan mikä tulos sitten on. Hyvä. Kiitos kaikille tästä oikein paljon. Nyt sitten valittain, että ollaan vähän myöhässä, niin siirrytään Rova Ildiko Peltsin mietintöön, anteeksi, lausuntoon maahuoletuuden lentokentillä, ja tästä oli vaikas keskustelu, kun sitä ensimmäistä kertaa käsiteltiin, on monia kompromissitarkistuksia, joten annan Rova Gal Peltsille puheenvuoron hänen esiteklakseen, ja sitten on Schaldemose, Parvanova, Ruule ja herra Viilan, joka oli paikalla tällä hetkellä varjoesittelijänä, ja onko komissiosta joku paikalla? Rova Meijer. liikenteen pääosastolta pääjohtaja myöskin osallistuu keskusteluun, joten esittelijä Rova Gal Pelch. First of all, I would like to thank uh, the shadow rapporteurs and the... Haluan kiittää komissiota ja varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä tässä lausuntoluonnoksessa ja olen mielessäni, että parlamentti pystyy esittelemään selkeän viestin osoittaen tukea asioille – liberalisoinnille direktiivin puitteissa. Lyhyen konsultointiajan puitteissa olen pysty, pyrkinyt samaan aikaan konsentusta. Arkaluontoinen asia olisi se, että tarvitaanko liberalisointia vai ei. Direktiivi, kun se oli monivaiheinen asia, niin täytyy tutkia se, että miten maahuolintamarkkinoiden avaaminen vaikuttaisi niin, että saataisiin lisäarvoa ja voitaisiin saavuttaa tavoitteet tekstistä. Näin voitaisiin tehdä lisäämällä kolmansien osapuolien palveluja tarjoajien määrää rajoitetussa määrässä maahuolintapalveluja. palveluja se johtaisi siihen, että modifioikaisiin soveltamisalaa, jossa olisi erityissäännöt markkinoiden avaamiselle suuremmilla lentoasemilla tai lentoasemilla, jossa on tietyt olosuhteet. Olisi kuitenkin tarpeen se, että olisi uusi riippumaton vaikutusten arviointi ennen kuin siirrytään lisäliberalisointiin. Ehdotuksessa komissio lisää velvoitteita minimimäärälle kolmansien osapuolisen palvelun tarjoilijoita olennaisissa maahanmuuntopalveluissa kahdesta kolmeen palvelujen tarjoajat lisätään ja mahdollisuus kaikille lentoyhtiöille, joilla on yli 5 miljoonaa liikevaihtoa. Tulkikorjaa ei liikevaihtoa, vaan matkustajia. Kuten mainitsin viime valiokunnan kokouksessa, kun esittelin mietintöni, niin pitäisi olla tasapuolinen lähestymistapa. Olemme valmistelleet kompromissitarkistukset tästä kohdasta. Ja nämä lentoasemat 4, siis vähintään 100 000 tonnia rahtia ainakin kolme vuoden ajalla. Euroopan komissio arvioi, onko validejä syitä lisätä palveluntarjoajien määrää kolmeen. Ja tällä pohjalla tekee suosituksia kansallisille valvontaviranomaisille, jotka päättävät riippumattomille sääntelijöinä – vaaditaanko tällaista kunkin kategorian maahuolintapalveluissa lisäämistä edellyttäen, että ne valitaan relevanttien ja objektiivisten avoimien periaatteiden ja syrjimättömien kriteerien perusteella. Toinen kompromissipaketti koskee minimipariteettistandardeja. Checkin menettelyihin ja matkatavan käsittelyyn. Komission kanssa sopusoinnussa olen yrittänyt myös löytää kompromisseja, joissa käsitellään näitä standardeja ottaen käyttöön uusi artikla, jossa selkeytetään sitä, että mitä pitää olla laatustandardeina. Tuen sitä, että otetaan käyttöön minimistandardit, jotka parantavat palveluja ja helpottavat lentoaseman toimintaa. On tärkeää, että minimistandardit kunnioittavat turvallisuusvaatimuksia ja hallintojärjestelmiä lentoasemalla, kuten on viitattu asetuksessa ja yhteisissä säännöksissä siviiliilmailun alalla. Sen lisäksi olen ottanut käyttöön velvoitteen palveluntarjoajille maahuolintapalveluissa saada aikaan turvallisuushallintojärjestelmän tuemme – minimilaatuutastandardien toimeenpanoa. Sen lisäksi lentokenttäoperaattori saa ottaa käyttöön minimipariteettistandardit. Olemme myös keskustelleet sosiaaliasioista kuitenkin. Työ, työllisyysvaliokunta on varmaankin pätevämpi tässä asiassa. Sitten alihankkijoiden käyttäminen – sellaisille yksiköille, joita ei ole yksilöitä, kun pääpalvelun tarjoaja valitaan. Tämä mahdollisuus alihankinnasta pitäisi olla valvonnan alaisuudessa ja turvallisuustaso palveluntarjoajien keskuudessa ottaa huomioon, mutta myöskin pystyy reiluun kilpailuun. Meillä on tästäkin asiasta kompromissi. Asianmukainen koulutuksen taso pitäisi olla vaatimuksena kaikille työntekijöille huolintapalveluissa. pitäisi olla arviointi kaikista osatekijöistä ja tulevan direktiivin täytyy varmistaa huolinnassa ja säädölliset työolosuhteet henkilökunnalle täytyy varmistaa, että ei ole monopoli, monopoleja, että on selkeät säännöt, jotta voidaan ottaa käyttäjätkin mukaan. Haluaisin kiittää varjoesittelyitä jälleen IMKon sihteeristöä ja kaikkia, jotka tekivät työtä tässä vaikeassa ja monimutkaisessa asiassa. Uskon, että olemme löytäneet hyvät kompromissit. Ja tämän myötä olemme saaneet aikaan lisäarvoa eurooppalaisten kansalaisten kannalta. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Mrs. Galpelch. Kiitoksia, rouva Galpelch. Sitten varjoesittelijäkierros. Schaldemose ensin. Tack, herr Forman. Jag vill också øh, start... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin ensin todeta esittelijälle, että olen kiitollinen hyvästä yhteistyöstä. Keskustelut ovat olleet rakentavia ja olen varma, että tämä tulos tyydyttää kaikkia. Sosialistiryhmälle tärkeintä on markkinoiden avautuminen ja vapautuminen, jota komissiokin lähti tässä ajamaan niin, että jäsenvaltiot voivat tehdä sitä halutessaan, mutta ei niin, että ne pakotetaan avaamaan äh, maahuolintamarkkinat. Olemme myös iloisia, että vähimmäistandardit tulevat lentokenttien maahuolintapalveluihin. Lopuksi sanoisin, että meille on ollut tärkeää löytää oikea tasapaino siinä, miten suojellaan lentokenttien työntekijöitä ja kompromissit ovat tässä mielessä täysin tyydyttäviä. Kaiken kaikkiaan olemme siis tyytyväisiä tähän tulokseen ja varmasti tilanne paranee. Liikennevaliokunta toivottavasti käyttää näitä meidän hyviä ehdotuksiamme omassa työssään. Kiitos. Thank you, Mr. Schaldemosa. Kiitos, arvo Schaldemosa. Sitten arvo Parvanova. Uh, thank you, President. I support Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä Esterian lähestymistapaan siinä mielessä, että tämä e, esitys on hyvin tasapainotettu ja kattava. Tämä on hyvin monimutkainen asiakokonaisuus ja voisimme olettaa, että meidän valiokuntamme laatii lausunnon, joka on kaikkein vähiten kiistanalainen verrattuna muihin. Me pyrimme edistämään avoimuutta, hyviä oloja työntekijöille ja varmaa ja turvallista huolintaa matkatavaroille ja vähimmäislaatuvaatimukset ovat esillä. ALDE puoltaa sitä, että vähitellen avataan maahuolintapalvelut komission edutuksen mukaisesti lisää avaukset markkinoilla on tehtävä vasta sen jälkeen, kun on tutkittu nykyisen ehdotuksen vaikutukset, kun se on pannut täytäntöön jäsenvaltioissa ja siksi emme yhdy niihin tarkistuksiin, joissa pyydetään lisäavauksia tai niitä vastustetaan ja sitten toisaalta tämä työntekijöiden suojelu. Me voimme yhtyä kompromissiehdotuksiin. Ne ovat sellainen ratkaisu, jonka kaikki voimme hyväksyä ja toivomme, että asia valmisteleva valiokunta yhtyy meihin, jos kaikki mene hyvin. Ähm, näytän hyys. Kiitoksia. Kuka seuraava? Rova Ryyle. sen esittelijää painokkaasti kiittää. Ensinnäkin tietysti jo mietinnöstä olenkin jo sitä mieltä, että mietintö komission ehdotusta vastaan on suuri parannus, koska on nyt mahdollisuuteen tar- tarjottu, että turvallisuus- ja laatustandardeja parannetaan. Ja se onkin tässä keskiössä ja näin olette tehneet. myöskin komission ehdotuksesta ajatellen, niin mietinnössä on sovellettu tätä pakkoa avata markkinoita ja kompromississa onkin saatu yksi esille, emme halua pakkoa avaamiselle, mutta emme myöskään halua estää mahdollisuutta avata markkinoita. Molempien täytyy olla mahdollista ja tämä mielestäni on oikea tie. Ja sen vuoksi onkin ilmoittanut, että Siis vedän oman ehdotuksen pois kompromissin hyväksi ja tuen täysin kompromissia ja haluan nimenomaan vielä kiittää hyvästä yhteistyöstä ja olette tehnyt erittäin hyvän mietinnön. Olette käyttäneet uudelleenarviointiin tilaisuutta hyväksi, että päästään todellakin askel eteenpäin. Kiitos kovasti. Uh, thank you, Mrs. Ruda. Kiitoksia, Eva Ryle. Ja sitten Thomas Mann jonka toivon mielelläni tervetulleeksi, jo taitaa olla työllisyysvaliokunnan esittelijä tässä asiassa, eikö niin? to. Kovin mielelläni pyydän teitä esittämään vieraskommentin. Kiitos. Iloitsen olla tässä valiokunnassa, koska eihän se ole niin kaukana niistä ideoista, joita me edustamme työllisyysvaliokunnassa. Olen esitellyt ehdotuksen Empl-valiokunnalle ja olen saavuttanut sen, että meillä on omat kompetenssimme, riippumattomat kompetenssissa. Emme siis taistele toistemme kanssa, vaan meillä on omat vastuualueemme ja lopussa haluamme hyvän kompromissin keskenämme. Erityisen hyvä mielestäni on, että ei pitäisi olla pakkoa markkinoiden avaamiseen, Rova Ryyli viittasitte siihen. Clyde Boylissa meillä on tulevana viikonloppu keskustellakin tästä. Olen kovin jännit, mielenkiinnolla odotan, että miten tässä rahavakaudessa voimme keskustella ja hyvä viesti tästä tulee, että tässä siis, tässä siis olemme samaa, samaa mieltä. Toinen, jos olemme samaa mieltä, esitteli viittasi aivan oikein siihen, että täysimääräinen liberalisointi johtaa suurempaan, epävaka- suurempaan epävakauteen. Jos olisin, että tulee oligopoleja ja että tulee vähemmän huolinta yrityksiä. Ne ovat näitä yrityksiä, jotka eivät maksa asianmukaisesti työntekijöille. Tämä on hälyttävä viesti aina, että tulee epävarmoja työpaikkoja. Täytyy todeta, että ne, jotka ovat siellä töissä, eivät saa asianmukaista työllistämistä osakseen, että myöskin matkustajat, joilla on epävarmuutta, jotka eivät tiedä, että mitä asiassa kuka selvittää nämä lähdöt. Tarvitaan vakautta ja perusorientointia sanotaan, että meillä on laadukkaat palvelut lopussa. Eli tarvitaan minimistandardeja. Tähän haluaisin yhtyä. Olin lausunnon valmistelijana työllisyysvaliokunnassa kaksi kertaa tästä ja nyt meillä on omat kompetenssit. Eli Haluamme palveluntarjoajan hyväksi, jolla on tietty perusturvallisuus ja laatu annettavana. Ja tietysti työ, työntekijöitä kunnioitetaan eri, eri tavalla siinäkin mielessä, kun jos sanotaan, että jos siinä sivussa annetaan sen toimia. Ja täytyy huolehtia siitä, että voidaan sanoa, että meillä täytyy sallia asianmukainen koulutus jos sanotaan, että kaksi päivää on ja sitten se, se pystyy hallitsemaan teepo, niin ei se ole ollenkaan realistista. Siis en ole tehnyt tässä mietintöä Saksalle, vaikka tulen sieltä, vaan eri lentoasemien osalta, joista olen saanut tietoa itseltä ja muilta, joista olen vakuuttunut, että missä toimii ja missä ei. On paljon palveluntarjoajia, jotka aina sanovat siitä, että meillä on aina puolentoista tunnin, kahden tunnin viivästyksiä. Sitten kun on hyvä, hyvin rakenteistunut lentokenttä, niin jos kymmenen minuuttiakin on myöhästymistä, niin ihmiset jo hermostuvat. Eli samat mahdollisuudet täytyy antaa ja huolehtia siitä, että on laatu ja asianmukaiset, asianmukaiset palkat. Me molemmissa valiokunnissa pystytään muuttamaan tähän astista liikennevälikon esitystä. On harkittu sitä, että sanottaisiin muissa välikonnissa, että ei haluta asetusta, koska tiedetään, että huolintapaketin pitää olla suurta il- lentoasemapakettia. Siellä ovat slotit, siellä on lentomelu, jolla on suuri merkitys Saksassa, varmaan muissakin maissa, ja sitten on tämä huolintapalvelut. Olisitteko te valmis, olisiko valiokunta valmis sanomaan, että ei asetusta, vaan direktiivi, jossa jäsenvaltioiden kompetenssi arvioidaan eri tavalla verrattuna asetukseen, joka täytyy yksi yhteen toteuttaa. Se minua kiinnostaisi kovasti. Ja kiitokset vielä kovasti tästä tuottavasta toiminnasta täällä ja yhteisestä hengestä, mikä täällä varjosettilijöiden kesken on tullut esille. Good. Um, anybody else? Hyvä, oliko muita, jotka haluaisivat puheenvuoron. Sitten komissiolta Rova Meijer, mitä te ajattelette näistä ehdotuksista? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää myös esittelijää hyvin laadukkaasta työstä, jota tässä on tehty, hyvin asiantuntevasta työstä ja hyvistä kompromisseista, niiden tekeminen ei ole aina helppoa, koska paljon erilaisia asioita pitää ottaa huomioon. Minä esittäisin neljä huomiota tähän kohtaan. Ensiksi markkinoiden avaamisesta. Tiedätte, mikä komission kanta on. Ja se on erilainen kuin mitä tässä kompromississa on esitetty. Komissio arvioi, että tuon palveluntarjoajien vähimmäismäärän tulisi olla kolme Totta kai suurempi vapauttaminenkin on mahdollista ja jokainen jäsenvaltio voi toimia omien, oman tahtonsa mukaan, mutta enemmän palveluntarjoajia tosiaan tarvitaan rajallisissa kategorioissa. Suhtaudun myönteisesti siihen, että valiokunta on tehnyt tarkistuksia näihin omahuolinta-asioihin – me pelkäämme tässä sellaista tarkistusta, joka johtaa palveluiden heikkenemiseen. Ja sitten toiseksi tästä tarkistuksesta, joka liittyy henkilöstöön. Minusta tämä alkuperäinen tarkistus 57 ja 60, ne vaikuttivat hiukan epätasapainoisilta Muistuttaisin, että markkinat, joilla on, joille pääsyssä on rajoituksia, niin nämä rajoitukset ovat hyvin tiukkoja ja tarkkoja. Ja silloin nämä palveluntarjoajat osallistuvat joka seitsemäs vuosi tarjon, äh, tarjouskilpailuun ja joka seitsemäs vuosi. Ja silloin katsotaan myös henkilöstökuluja. Henkilöstökulut edustavat tyypillisesti 70 prosenttia kuluista ja sitten tässä näistä palveluntarjoajista tarjouksen jättäneistä voidaan valita komission ehdotukset liittyivät tässä kohtaa siis hyvin suljettuihin markkinoihin. Kaikissa jäsenvaltioissa tehdään maahuolintaa ja samaan aikaan eurooppalaiset markkinat ovat jääneet aika kehittymättömiksi nimenomaan hinnan suhteen. Tässä pitää ottaa subsidiariteettiperiaate huomioon. Kolmanneksi sanoisin, että hyvää työtä on tehty asioiden yhteenvetämisessä, yhdistämisessä ja, ja näiden normien laadun määrittelyn suhteen. No sitten poikkeukset markkinoiden avaamiselle. Tämä liittyy artiklaan 14. Haluaisimme muistuttaa kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämä artikla 14 on erittäin tärkeä, sillä se antaa mahdollisuuden myöntää tällaisia poikkeuksia, joissa kyseessä on esimerkiksi sellainen lentokenttä, johon ei ole tarjoajia, palveluntarjoajia tulossa. Artikla 14 on toiminut olemassa olevan direktiivin puitteissa jo hyvin ja siksi se kannattaa pitää voimassa. Komission nimissä kiittäisin vielä kerran tätä IMKO-valiokuntaa hyvästä ja perusteellisesta työstä. Kiitos. Well, thank you very much. Uh... <clears throat> Kiitos kovasti oikein selkeästi selityksistä, myöskin positiivisesta vastauksesta vastaanotosta ehdotuksemme. Ruvo Galpelts, haluatteko tehdä yhteenvedon? Loppukommentit. Kiitos ihan lyhyesti. Minä haluaisin yksinkertaisesti kiittää teitä näistä vastauksista ja kommenteista. Ei saa unohtaa, että tämä ehdotus koskee eri sidosryhmiä on tietysti myös erilaisia eturyhmiä, joita tämä koskee. Me olemme tässä nyt neuvotelleet kaikki tärkeät asiat ja kaikki kiistanalaiset kohdat. Olemme tässä lausunto luonnoksissa pyrkineet tasapainoiseen lähestymistapaan ja pystymme loppujen lopuksi myös hyväksymään kompromissitarkistuksesta. Haluaisin taas kiittää varjoesittelijöitä, IMKO-sihteeristöä ja komissiota hyvästä yhteistyöstä tämän lausuntoluonnoksen yhteydessä. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Hyvä. Kiitos kovasti työstä tässä asiassa ja tästäkin äänestetään huomenna aamulla. Sitten viimeinen kohta, viimeinen lausunto, jossa valmistelijana on herra Kofferaatti. Otsikkona toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä. Varma Pietikäinen on EPP-varjoesittelijä, herra Kreutzmann Alde, Rova Turunen Vihreät. Minä itse asiassa olen ECRn virkaa tekevä varjoesittelijä. Onko Rova Matic komissiosta? Onko komissiosta joku? Onko komissiosta ketään puhumassa tästä asiasta? Ei taida olla, selvä. No, Annan puheenvuoron herra Kofferaatille, jotta voidaan keskustella kompromissitarkistuksesta sitten varjoesittelijät ääneen ja valmistaudutaan huomisen äänestykseen. Herra Kofferaati. Grazie Presidente. Voglio ringraziare, eh, non lo faccio... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä eikä tämä ole nyt vain muodollisuus, vaan todellakin haluan esittää kiitokset kaikille varjoesittelijöille tehdystä työstä ja siitä, että olette kaikkein vaikeimmassa vaiheessa olleet valmiita etsimään näitä lopullisia kompromissiratkaisuja. Poliittiset ryhmät ovat esittäneet vaatimuksensa ja ne on mielestäni voitu huomioida eri kompromissiehdotuksissa. Ja tämä viimeisen kokouksen jälkeen, joka pidettiin muutama päivä sitten, nämä kompromissitarkistukset on nyt toimitettu eteenpäin. Niitä kannattaisi tässä yhteydessä tutkia, vaikkei pidä mennä liian yksityiskohtaisen tarkasteluun. Ihan yksinkertaisesti että ihan nopeasti mainitsisin muutaman seikan, kuten tiedätte aikaisemmista kokouksista. Varjoesittelijät siis tietävät, että tärkeimpiä asioita, joka tulee esille tässä ehdotuksessa – ja joka tulee myös komission työstettäväksi, kun heille sanamme esitämme kyseessä ovat eläkeoikeuksien ja eläkemahdollisuuksien siirrettävyys. Euroopassa liikkuminen on mahdollista ja meidän on myös otettava vastaan ihmisiä, jotka muualta maailmasta tulevat elämään, tulevat tänne ja elävät täällä keskuudessamme on oltava mahdollista saada asianmukainen eläke työelämän päätyttyä. Tähän olemme koko tämän työn aikana pyrkineet ja tässä mielessä tietysti eläkeoikeuksien eläkemaksujen siirrettävyys on hyvin tärkeä seikka, jos haluamme, että kaikilla on oikeus kunnoiseen eläkkeeseen. Siksi tämä siirrettävyysasia on mielestäni yksi kaikkein tärkeimpiä. Eläkejärjestelmiä on uudistettu ja on siirretty näihin pääomitusjärjestelmiin. Tämä on tapahtunut vähitellen ilman mitään dramaattisia tai traumaattisia muutoksia missään maissa. Ja sitten toinen asia, josta olemme päässeet yksi mielisyyteen, liittyy eläkejärjestelmien tulevaisuuteen. Ja tässä lähdetään liikkeelle kolmesta elementistä. Meillä on ensinnäkin julkiset eläkkeet, tämä on tärkein osio yhä. Ja sitten meillä on nämä integraatioeläkkeet, eli tällaiset työhön liittyvät eläkkeet ja toisaalta sitten yksityiset eläkkeet. Ja niitä saa siinä tapauksessa, että asianomaiset ryhtyvät tarpeisiin toimiin ja kaikkia näitä eri osa-alueita on päivitettävä sillä tavoin, että nämä maksettavat eläkkeet ovat sitten asianomaisten kannalta kohtuullisia ja kunnollisia. Siksi on otettava tähän työn mukaan sosiaaliturvajärjestelmä ja on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin jotta pystyttäisiin ratkaisemaan ne ongelmat, joita yhä on, kun rajojen yli liikutaan. Ennen nämä rajat jakoivat Euroopan maita. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että on olemassa erilaisia hyvinvointijärjestelmiä ja mm, osassa maailmaa todellakin hyvinvointi on tässä tärkeänä tekijänä. Me olemme löytäneet erilaisia lähentymismahdollisuuksia. Olen oikein tyytyväinen, että näin on, mutta haluaisin erityisesti kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja erityisesti varjoesittelijöitä. Me olemme olleet jatkuvasti yhteydessä tämän lyhyen ja kivan ajanjakson aikana. Kiitos. Kiitos nyt Rova Pietikäinen. Minä haluaisin kiittää erityisesti edustaja Kofferaatia hyvin rakentavasta ja hyvästä työstä ja myös näistä hyvistä kompromissitarkistuksista ja hyvistä kannoista tässä lausuntoluonnoksessa. Myös varjoesittelijäkollegat tekivät kanssani hyvin rakentavaa yhteistyötä – Tässä on käyty läpi tärkeitä asioita, väestön ikääntyminen, talouskriisin asettamat paineet, eri jäsenvaltioiden erilaiset haasteet, erityisesti mitä tulee eri sukupuoliin – Kompromissitarkistukset ovat hyvin tasapainoisia. Niissä on pystytty käsittelemään hyvin tämä tärkeysjärjestys, joka näillä eri eläkemuodoilla on, alkaen julkisesta valtion takaamasta eläkkeestä ja sitten kaikenlaisiin lisäeläkkeisiin – ja, ja yksityisiin eläkejärjestelyihin. Meille on tärkeää saada aikaan hyvä kompromissi, kun huomioidaan se, että jäsenvaltioiden tulisi tässä tarkastella nyt eläkeikää suhteessa elinajan odotteeseen. Tätä tulee siis tarkastella, mutta mitään pakkoa tehdä samantyyppisiä ratkaisuja ei ole olemassa, vaan että jäsenvaltiot voivat tehdä itse omat päätöksensä. Eläkeoikeuksien siirrettävyys on myös tärkeä asia sisällyttää tähän direktiiviin. Näillä kommenteilla totean, että meidän ryhmämme hyväksyy nämä ehdotetut kompromissit. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Kiitos kovasti, herra Kreutzmann. Kiitos kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijää, kollegoita. Hyvin kompromisseihin on mielestäni päästy, ja se on aina hyvä niin. Eli puhun lyhyesti. Ensimmäinen pilari eläkejärjestelmässä, niin se on edelleen demokraattisen kehityksen ja valtion kasvojen vähäyden vuoksi paineen alla. Siitä ollaan varmasti samaa mieltä. Siihen liittyy toisen ja kolmannen pilarin sääntely, että miten väliin tulee tällä alueella, mitä vaikutuksia sillä voi olla eläkejärjestelmien juuri eläkekassojen kanssa täytyy olla varovainen, koska ne, ja se heijastuukin näissä kompromisseissa. Eläkekassoista tämä, jos otetaan huomioon tämä vakavaraisvaatimus 2, niin se siellä missä yritysten kassat eivät ole ollenkaan toimi avainmarkkinoilla, niin se onkin tarpeen. Toisaalta on myös ja se täytyy saada aikaan parempaa sääntelyä, erityisen tärkeää on tämä siirrettävyys eläkeoikeuksissa, kun otetaan huomioon työntekijöiden liikkuvaiset halutaan lisätä, ja siis yhtenäismarkkinoilla se on tarpeenkin. Meillä on suuri nuorisotyöttömyys esimerkiksi Espanjassa ja Saksassa. Ehkäpä voitaisiin näitä nuoria ty- työllistää demokraattisen kehityksenkin vuoksi, kun ei oikein tule jälkikasvua, niin tässä mobiliteetti olisi hyvä työntekijöille, työllisyydelle, mutta tätä siirrettävyyttä täytyy silloin ajatella, että siihen on kannusteita tarpeen mukaan sitten vaihtaa työpaikkaa. Sen mielessä kiitokset ja lähden siitä, että hyvän lopputuloksen tässä päästään. Thank you, Mrs. Turunen. Kiitoksia, Rova Turunen. Um, thanks to the rapporteur. Kiitos ja kiitos esittelijälle ja muille varjoesittelijöille. Me pääsimme nyt aika hyvään lopputulokseen kaikkien kannalta. Meillä oli hiukan vaikeuksia kompromissi kolmen yhteydessä, mutta haluaisin kiittää myös Pietikästä siitä, että hän tuli vastaan, sillä nyt yksityiset eläkejärjestelmät otetaan lisäksi mukaan. Mielestämme ne ovat olemassa, totta, ja ne ovat lisänä kahteen muuhun pilariin, mutta emme yhteiskunnassa koskaan voi lähteä liikkeelle ainoastaan niistä. Ja siksi meillä oli tärkeää pitää tässä prioriteetit oikeassa järjestyksessä kolmen pilarin kesken. Siksi voimme tähän yhtyä ja kiitos tästä. Ja no, mitä muuta voin sanoa? No enpä muuta. Olen iloinen ja tyytyväinen tähän lopputulokseen. Oikein tyytyväinen. Good. Uh, thank you very much. Kiitos kovasti. Ehkä jos minä voin puhua ryhmäni puolesta. En ole pystynyt tähän kiinnittämään kovin paljon huomiota henkilökohtaisesti. Herra Kofferati ei ollut jo, joidenkin tarkistukseni puolella, niin se vähän hämmensi että yritän sitä kaikkien niitä hyväksyvän, mutta minun näkökulmastani oli tärkeää ottaa mukaan lausuntoon se, että eläkkeet ovat edelleen jäsenvaltioiden vastuulla pääasiassa. Vähän hajua siitä. Ja tämä erityinen tarkistuksen siis kiinnitä huomiota siihen, että jo nykyisen avoimen koordinaattorimenettelyn puitteissa jäsenvaltiot ovat jo sopineet yhteisessä tavoitteessa eläkepolitiikassa. Se on tarkistukseni yhdeksän, jossa ehdotin, että komission pitäisi keskittyä tähän sovittuun salkkuun, milloin voimme ottaa uusia elementtejä mukaan, se jäsenvaltiot tuskin hyväksyisivät, jos ollaan realistisia. Mitä kompromisseihin tulee, niin olen mielessäni, että monia tarkistuksia on niihin otettu mukaan ilman, että vesitetään niitä liikaa, että jotain eh, varauksia niistä kuitenkin on. Enkä ole varma, että voisimme tukea kompromissitarkistusta yksi, jos emme ole mukana, koska alkuperäistä muotoilua konferaatin mietinnössä olisimme pitäneet parempan. Mutta kaiken kaikkiaan toivon, että tässä voidaan antaa panos lopullisessa mietinnössä yhtenäismarkkinan näkökulman kannalta. Sitä olen painottanut aiemminkin, että täytyy lisää tuottaa lisäarvoa mieluummin kuin tuplata sitä, mitä työllisyysvaliokunta tekee. Ja työntekijöiden liikkuvuus ja siirrettävyys eläkkeelle yhtenäismarkkinoiden puitteissa näyttää minulle tärkeältä ja mielessä on katettu hyvin. Joten en ole täysin varma ennen kuin konsultoin kollegoiden huomenna, että voimmeko antaa varauksettoman tukemme mietinnölle kokonaisuutena, mutta herra Koferaati kuitenkin ansaitsee kiitokset työstään. Tämä taitaa olla ensimmäinen tai toinen lausunto valiokunnalle, mikä näyttää hänen kokemuksensa ja kykynsä päästä hyvin kompromissiin. Joten kiitoksia kovasti tästä. Nyt en tiedä, onko, tai ei taida komissiosta olla ketään paikalla, ellei ole päinvastaista tietoa muilla, joten herra Kofferati voi tehdä johtopäätökset keskustelusta tältä iltapäivältä. E la commissione è già andata in pensione. Niin, komissio on tainnut lähteä jo kotiin. Niin, sanoisin vain yhden asian tähän kohtaan. Olen samaa mieltä siitä, mitä tässä juuri sanottiin. Tämän tyyppisten asioiden parissa tapahtuva työ tässä valiokunnassa, sillä täytyy olla jokin tietty tavoite ja sen täytyy tuoda jotakin lisäarvoa, eikä ainoastaan toistaa muiden valiokuntien työtä. Tässä olette ihan oikeassa. Tämä eläkeoikeuksien siirrettävyys, se on erittäin tärkeä asia ja minusta siihen on löydettävissä konsensus tässä, tässä valiokunnassa ja myös työllisyysvaliokunnassa. Olemme käyneet läpi komission eläkkeiden vihreää kirjaa ja siinä komissio keskittyy ehkä enemmän ihmisten oikeuksien näkökulmaan. Mutta tässä pitää olla realisti tavoitteiden suhteen. Tässä on pyritty tekemään lainsäädäntöä jäsenvaltioiden sovellettavaksi, mutta samalla pitää muistaa se, että ihmisten oikeuksien on oltava homogeeniset, yhden, yhdenvertaiset jokaisessa jäsenvaltiossa – Minusta tämä asia esimerkiksi on sellainen, joka kuuluu kyllä sisämarkkinoihin ja sisämarkkinoille ja siksi myös tälle valiokunnalle. Tätä keskustelua voidaan aina käydä, että minkälainen, minkälainen miten nämä asiat pätevät sisämarkkinovaliokuntaa. Sitä on aina mielenkiintoista käydä. Thank everybody very much. Uh, Haluan kiittää kaikkia kovasti, jotka tässä olivat mukana. Huomenna äänestetään tästäkin. Tähän päättyy tämän päivän asioiden käsittely, koska kuten alussa ilmoitin, niin herra Tshaskovskin mietinnön, anteeksi lausunnon käsittelyä siirrettiin syyskuulle, koska kaikkia tarkistuksia ei ollut käännettyinä. Eli tähän päättyy tämän iltapäivän esitysten käsittely. Muistuttaisin, että huomenna tapaamme jälleen kerran yhdeksän käsitelläksemme tarkistuksia harmonisoiduista tai eri tuotepakettien aspekteista ja komitologiasta ja sitten herra Arjasta kuullaan hänen työryhmästään sähköisestä kaupankäynnistä, joka on ollut oikein menestyksekästä. Ja sitten kello 10 alkavat äänestykset. Sihteeristö juuri kertoi, että A, 600, 900, 900 tarkistusta kahdessa tunnissa äänestettävänä. Varmasti selvitään, on paljon kompromisseja. Joten on varmaa, että meillä on, tai varmistakaa, että kymmeneltä on monia jäsen, monet jäsenet paikalla ja sitten tietysti herra Kofferaatin toinen mietintö kello 12. Jos joku äänestys saadaan ajoissa päätökseen. Sitten iltapäivällä Kyprokselta edustaja ja sitten budjettiroittavan mietinnön äänestys. Eli paljon ohjelmaa ennen kesätaukkoa, jolloin saatte ansaittua lepoa. Odotan huomisen kokouksen jatkoa kello yhdeksän. Kiitos.